Welcome everybody. If you could take your... Tervetuloa, voisitteko istuutua? Tänne varmaan tulee vielä hiukan ihmisiä, koska maanantaisin on aina liikenteen kanssa hiukan ongelmia saapua tänne EUn kaukaisemmista kolkista. Voidaan hoitaa nämä muodollisuudet ensinnä. Ensinnäkin hyväksymme esityslistan luonnoksen. Oletan, että Esityslista luonnos on hyväksytty, kukaan ei vastustakaan. Kiitoksia. Sitten kohtaan kaksi puheenjohtajan ilmoitukset. Ja olen pahoillani, niitä nyt tällä kertaa onkin. Ensin yhteispäätös äh, asioista, kun 13. huhtikuuta äänestettiin mietinnöstä 97 kautta 9 EU lahjoitusta koskien investointisuunnitelmista. Esittelijä on antanut ymmärtää, että aikoo alkaa neuvottelut ensimmäisen käsittelyn ratkaisua varten tästä asiasta, ja sehän kuuluukin meillä prioriteetteihin, mitä tulee normaaliin toimintatapoihin, ma- neuvottelun mandaatti on sen mukainen, mistä täällä äänestettiin, ja neuvottelutiimiä johtaa esittelijä ja varjoesittelijät jälleen Tämähän on aivan normaali käytäntötapa valiokunnassamme. Sitten epävirallinen trilogi lyhyeksi myönnistä 14. huhtikuuta. Ekon neuvottelijaryhmä pyysi epävirallista trilogiaa Unkarin kanssa puheenjohtajavaltiona, jotta voitaisiin keskustella seuraavista vaiheista neuvotteluissa tarkoituksena saada aikaan mahdollisesti ensimmäisen käsittelyn ratkaisu. Ekonin tiimi suostui siihen, että odotettaisiin siihen asti, kunnes 17. toukokuuta Ekofin on pitänyt kokouksensa, jotta puheenjohtajavaltio voi saada aikaan yhteisymmärryksen neuvostossa ja kutsua koolle seuraavaan kolmikanta neuvottelukokouksen 31. toukokuuta. Tietenkin sopimusta saada aikaan, saatamme ryhtyä muihin toimiin ja kerron siitä sitten aikanaan teille. Mitä tulee taloudelliseen pakettiin taloudellisesta hallinnon markkinoinnista ja ohjauksesta. Tästä pidetään ensimmäinen kokous 24. Selitin neuvostolle mandaatista, joka oli annettu meidän valiokunnallemme. Esittelijät ja varjoesittelijät korostivat, että kuuta ehdotusta tullaan käsittelemään yhtenä pakettina. Tämän lisäksi korostettiin sitä, että neuvoston täytyy olla luova, kun se etsii ratkaisuja, kompromisseja ja odotetaan, että neuvosto ensinnä liikkuu tietyissä kysymyksissä. Neuvosto ja komissio korostivat, kuinka tärkeää lainsäädäntöehdotukset ovat ja ilmaisivat sitoumukset tehdä kovasti työtä, jotta löydettäisiin kompromisseja Euroopan parlamentin kanssa. Kaikki osapuolet suostuivat siihen, että aloitettaisiin sisällölliset keskustelut horisontaalisista kysymyksistä seuraavassa kokouksessaan. Ja seuraava kolmikantaneuvottelu pidetään huomenna kolmas kello 12 saakka ja toinen kokous pidetään keskiviikkona 4. toukokuuta kello 15-18, joten tässä olivat puheenjohtajan ilmoitukset koskien tämänhetkisiä neuvotteluita Ja nyt minulla on suuri kunnia ja ilo kääntyä seuraavaan kohtaan. Kolmas kohta julkinen kuuleminen mukana Mervyn King ja Andrea Enria. He ovat molemmat varapuheenjohtajia Euroopan järjestelmäriskikomiteassa. Tämä liittyy artiklaan 5.4 asetuksessa ja var, varapuheenjohtajat joutuvat esittelemään Ekon valiokunnalle sen, miten aikovat hoitaa tehtävänsä tämän asetuksen mukaisesti. Rakenne kuulemissa on seuraava. Ensin kuulemme johdannot ensimmäiseltä siis järjestelmän riskikomitean varapuheenjohtajilta, viisi minuuttia kumpikin, ja sitten äh, sitten toinen puheen, varapuheenjohtaja puhuu myös viisi minuuttia, ja sen jälkeen sitten eri kysymyksiä. Ensin herra Kingillä ja sitten Henra, Enrialla ja näin edetään. Tämä on ta- tällaista rahapoliittista keskustelua hiukan, joten nyt haluaisin muistaa jäseniä vielä siitä, että jos te käytätte yli minuutin puheaikaa, niin silloin aikaa jää vähemmän vastauksille, joten pyydän teitä olemaan esittämättä moninaisia kysymyksiä, ihan on mahdotonta vastata näissä aikarajoissa. Jos näin sitten kuitenkin teette, niin uskon, että on aivan oikeudenmukaista vain, että seuraa esitettäviin kysymyksiin. Lisäkysymyksiin ei vastatakaan. Joten nyt minulla on ilo toivottaa tervetulleeksi herra King. Ja te saatte puheenvuoron ensiksi, ensin viideksi minuuttia. Rouva puheenjohtaja Arva Bowles, valiokunnan jäsenet. Haluaisin kiittää mahdollisuudesta esiintyä teille tänään. Ja pitää lyhyen aloituspuheenvuoron. Äskettäinen pankki- ja rahoituskriisi on johtanut murskaavin vaikutuksiin Euroopan talouksissa. Kokonaistuotanto on 5-10 prosenttia alempana kuin missä se olisi ollut, jos tuotanto olisi seurannut kriisiä edeltävää trendiä. Ja Euroopan pankkijärjestelmä tarvitsee yhä korjaustoimia. Meidän rahoitusjärjestelmän muoto sekä sen rakenne että sen säätely ovat välttämättömiä. uudistaminen on välttämätöntä, seuraavan kriisin välttämiseksi. Kilpailtu toimiva pankkisektori on menestyvän talouden ratkaiseva osatekijä, mutta yksi kriisin pääopetuksista on, että pankkijärjestelmän tase laajeni niin pitkälle, että se johti haurauteen ja lisäsi reaalitalouden volatiliteettia. Joten yksi Euroopan järjestelmän riskikomitean tehtävistä on katsoa laajemmalle kuin yksittäisiin instituutioihin ja tarkastella koko järjestelmää. ESRB on ottanut merkittäviä ensimmäisiä askeleita. Kuten tiedätte, sen hallintokomitea on tavannut jo kaksi kertaa tänä vuonna ja tapa taas ensi kuussa. Sen ohjauskomitea, jonka jäsen minä olen, on luotu ja ohjaa sitä työtä, jota varsinaiselle hallintolautakoneelle osoitetaan neuvoantava tekninen komitea on jo toiminnassa ja neuvontavan tieteellisen komitean jäsenet on nimitetty. Ja tulevaisuudessa järjestelmäriskikomitea kohtaa kolme päähaastetta. Ensinnäkin sen täytyy arvioida ja tehdä, jos tarpeellista, varoituksia ja suosituksia. Euroopan talouden elpymiselle on vielä monta riskejä valtiovalla, valtioiden velkaan liittyvä kriisi ja epätasapainot Euroopan talouksien sisällä sekä kestämätön kysynnän rakenne, joka johtaa, johtuu pitkään jatkuneesta matalien korkean ajoista, ajoista, ovat tärkeimmät tekijät. Minä olen optimistinen, että järjestelmäriskikomitea ei välttele näitä ongelmia. Minun on tehnyt vaikutuksiin tämä myönteinen, päättäväinen omistautuminen, joka on tullut esille monen varttuneemman politiikan tekijän asenteista tapaamisissamme. Toiseksi on kysymys SRBn politiikkainstrumenttien alasta. Ne täytyy määritellä, koska SRBn valtaoikeudet eivät ole sitovia. Sen käyttämät analyysit ja argumentit, täytyy, niiden täytyy olla tasoltaan korkeammallista tasoa jotta me saisimme niitä noudatetuksi. Mutta on tärkeää, että järjestelmäriskikomentaja ei turhaan rajoiteta sen suosituksissa kansallisille viranomaisille. Ottaisin yhden esimerkin. Äh, pääomavaatimus asetuksessa maksimiharmonisointi ei ainoastaan rajoittaisi syklivastaisia puskureita, se rajoittaisi myöskin niiden välineiden joukkoa, jota järjestämä riskikomitea voisi käyttää. Joissakin tapauksessa tällainen rajoitettu kalupakki olisi liian heikko tai liian rajoitettu, niin että se ei kykene estämään liiallista riskiä tai liiallista vipuvaikutusta. Jos yksi Euroopan palainen taho estäisi toista vahingossa sortimasta tehtäviä, tämä olisi valitettavaa. Toisekseen järjestelmän riskikomitean on oltava läheisessä yhteistyössä kolmen eurooppalaisen valvontaviranomaisen kanssa. Ja kollegani Andrea Enria puhuu tästä enemmän. Lopuksi toteaisin, että omassa roolissani ESRBn varapuheenjohtajana olen sitoutunut arvioimaan Euroopan rahoitusvakuuteen kohdistuvia riskejä, ja mikä on tärkeämpää, olen valmis toimimaan niiden suhteen, ja olen valmis vastaamaan mihinkä kysymyksiin, mitä kysymyksiä teillä onkaan liittyen Euroopan järjestelmäriskikomiteaan. Kiitoksia suoraan tästä erittäin tehokkaasti. Sitten seuraavaan esitykseen, jonka kuulemme Andrea Enrialta, joka varmasti pikkuhiljaa kyllästyy minun naamaani, koska tämä taitaa olla neljäs kerta, alle neljän viik- neljässä viikossa. Joten Andrea, ole hyvä. Thank you very much. Kiitoksia oikein paljon, arvoisa puheenjohtaja, arvoisat jäsenet. Olen erittäin iloinen siitä, että minulla on mahdollisuus puhua tänään tämän valiokunnan edessä järjestelmäriskikomitean toisena varapuheenjohtajana, koska minun roolini järjestelmäriskikomiteassa syntyy Ähm, puheenjohtajana äh, Euroopan valvontaviranomaisten yhteiskomiteasta keskityn nyt äh, mikrotason ja makrotason äh, valvontaan. Ja ongelma tässä on ollut, että ei ole löydetty riittävän nopeasti riittäviä toiminta, toimintoja. Ähm, ensinnäkin tähän asti makrotason valvonta ei ole riittävästi hyötynyt valvonnan tiedoista. Tähän mennessä ad hoc-tietoja on kerätty. Vielä enemmän voidaan tehdä, mutta ainoastaan tiedon välittäminen ei riitä. Makrotason analyysien täytyisi perustua myös alhaalta ylöspäin tulevasta tiedosta, jota saadaan rahoituslaitosten riskin arvioinnista ja riskinarvioista, jotka jo saadaan paikan päällä tehdyistä tutkimuksista viime aikoina. E, Euroopan valvontaa viranomaisten kollegi on ollut mukana riskinarvioissa, erityisesti e, rajat ylittävissä yhtymissä, mutta työ on, jatkuu vieläkin, jotta voidaan varmistaa e, täydellinen integroitu analyysi, mitä tulee riskeihin ja heikkouksiin. Eurooppalainen finanssivalvontajärjestelmä käsittelee tätä kysymystä. Tässä tunnistetaan riskejä ja ongelmia säännöllisin alakohtaisin ja alat ylittävin arvioinnin ja Lisäksi tehdään tällainen riskien, riskitaulukko ja tehdään EU-laajuisia stressitestejä Tätä teemme juuri nyt. Ja jos on perusteltu syy tälle, niin myöskin yksittäisten instituutioiden tietoja jaetaan järjestelmäriskikomitean kanssa. Meillä on haasteita kuitenkin. Toisaalta meillä pääongelmana on pyyntö että pyyntö valvontaviranomaiselta voi hankaloittaa tätä eikä, ja tukea, eikä tukea riittävästi tavallisia valvon, tavallista vakavaraisuusvalvontaa. Ongelmana on myös täytäntöönpanovälineiden puute, vaikka riskit löytyivätkin, niin ei ollut mitään tapaa varmistaa, että toimiin ryhdyttäisiin ajoissa. Tässäkin tapauksessa uudet instituutiot antavat vastaus tähän. Asetuksilla luodaan valvontaviranomaiset ja järjestelmäriskikomitea aikoo antaa suosituksia ja varoituksia. Ja valvontaviranomaisilla on tärkeä rooli, kun valvotaan edistystä makrotason ja mikrotason varkavaraisuusvalvonnan yhteentoimivuus tulee olemaan haasteellista. Ja eh, järjestelmäriskikomitean suositusten eh, suositukset tulevat olemaan tässä merkittäviä, mutta saattaa olla tapauksia, joissa kohteet eivät välttämättä halua toimia ja tärkeää on saada aikaan painostusta mahdollisesti myös julkisuuden taholta ja Euroopan parlamentilla voi olla tässä tärkeä rooli. Kolmas puute, jota näillä, tällä puitteilla täytyy käsitellä, on systeemisen riskin syntyminen säännellyn se, rahoitusalan ulkopuolella. Ja tässä tarvitaan yhteistoimintaa. Myös tässäkin tapauksessa järjestelmäriskomitea ja eurooppalaiset valvontaviranomaiset ovat suurten haasteiden edessä. Tiedo on tässä merkittävää ja silloinkin kun tietoa on käytössä, niin voi olla vaikea saada käsiteltyä uuden tyyppisiä instituutioita ja joissain tapauksissa riskit saattavat olla siirtynyt jo toiselle alalle. Tämä on suuri haaste ja valvontaviranomaisten hyvä yhteistyö on tässä merkittävää. Toisena järjestelmän komitean varapuheenjohtajana odotan, äh, tehtäväni on erityisesti varmistaa, että tällainen yhteentoimivuus saadaan aikaan ja että nämä haasteet saadaan käsiteltyä. Kiitoksia. Kiitoksia. Tasan 10 minuuttia tähän meni hyvää yhteistyötä. Sitten kysymyksiin minuutti per kysymys ja sen jälkeen neljä minuuttia vastauksille. Ensimmäinen kysymys EPP-ryhmältä Jean-Paul Gosses. Merci, Madame la Présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisat puheenjohtajat, ensin toivottaisin teidät tervetulleiksi, koska tämä on ensimmäinen kerta, kun tässä virassanne uhraatte aikaanne Euroopan parlamentin jäsenille ja yritätte vastata meidän kysymyksiimme. Ja toivottavasti ne ovat aika relevantteja tasolta. Uskon, että suoraan suhteessa siihen, mitä tässä molemmat sanoit, ja toisaalta nämä säädökset ja puutteet, joihin pitää nyt tarttua ja niitä korjata tulevina vuosina, niin yksinkertainen kysymys minulta nimittäin. Oletteko sitä mieltä, että tällä hetkellä teillä on käytössä ne tarvittavat välineet, mitä tulee budjettivaroihin, inhimillisiin voimavaroihin, jotta voitte suori, suori, suoriutua kuvaamastanne tehtävästä? Kiitoksia. Mervin, when you're ready. Mervin, kun olet valmis. Kiitoksia tästä kysymyksestä. Jos saan vastaan kuitenkin englanniksi, koska se on kerran EJRKn työkiili. Ja tiedän, että kollegani täällä horvat korvalla kuuntelevat, mitä minä täällä sanon. Uskon, että meillä on tarvittavat resurssit. Uskon, että todellinen haaste järjestelmäriskikomitealle ei ole niinkään budjetin tai virkamiesten määrä. Meillä on erittäin hyvä sihteeristö, 25 henkilöä. Meillä on kaikki resurssit, joita kansal- myös kansallisilta keskuspankilta käytettävissämme. Iso haaste minun mielestäni ja liittyy valvontaan laajemmin ajatellen, on arvioinnin laatu, jota asioista teemme. Ei ole kysymys siitä, että annetaan hirveästi yksityiskohtaista tietoa, tietysti tämäkin pitää tehdä, mutta loppujen lopuksi kysymys siitä, teemmekö oikean päätöksen liittyy tahtoon, päättäväisyyteen ja analyysin, siis yksilöiden pätevyys on kyseessä. Mielestäni vahvuutenamme on se, että tässä kootaan yhteen kaikki keskuspankkien pääjohtajat EU-sta ja valvonnan johtajat EJRKsta. Ja nämä ihmiset yhtenä ryhmänä joutuvat tulevaan yhteiseen lopputulokseen. Jos me emme pysty saamaan aikaan tällaista tarvit sopivaa loppupäätöstä, mielestäni tämä kertoo sitten paljonkin puutteista, joita liittyy valintoihin, joita on tehty henkilötasolla, kansallisella tasolla ja EU-ssa, mutta minä kuitenkin luotan työtovereihin ja uskon, että oikeat ihmiset ovat täällä töissä. Korostan, että ei ole kyse niinkään resursseista, mitä tulee ihmisten määrään tai rahaan, vaan kyseessä on arvioinnin laatu ja aivan ennen kaikkea päättäväisyys siinä vaiheessa, kun lopputulokseen päästään, että toimitaan myös käytännössä suositusten mukaisesti. Ja tässä tarvitsemme teidän tukeanne, koska EIRK silloin joskus tekee asioita, joita monet ihmiset pitävät varsin ikävinä, ja ne eivät ole suosittuja, ja me tarvitsemmekin siis tukea Euroopan parlamentilta, jotta saamme tällaista yleistä julkista tukea, jotta voidaan ottaa mukaan jotkut rahoitusalan tahot, joilla silloin tällöin on valtavasti lobbarivoimaa ja uskon, että te, teistä saamme tällaista hiukan vastapainoa. Kiitoksia. Paul, haluatko vielä esittää lisäkysymyksen? Ei, hyvä. Siinä tapauksessa eteenpäin. Seuraava kysymys. En nyt näe kuitenkaan Pervans Peresiä salissa. Peter, sinun vuorosi onkin. Ole hyvä. SD-ryhmästä Peter Skinner. Paljon kiitoksia. Oikeastaan King, herra. Andrea, te olette molemmat pankkireita. Tämä on ilmeistä. Ja teillä on ainakin kolme viranomaista, vakuutusala, pankkiala ja Järvä keskuspankin henkilöstö dominoi sehteeristöä. 25 erinomaista ihmistä olen varma, mutta näet, arvaatte varmaan, mihin suuntaan kysymykseni on menossa. Me. Olen paljon tekemässä vaikutusalan kanssa ja milloin vähän nauriskellaan jo täällä. Teidän, pitää pärjätä suuren informaatiomäärän kanssa ja, ja osa sitten ylittää tämän makrovalvonnan ja osa liittyy keskuspankkien tehtäviin. Kumpaan suuntaan te taivotte? Tässä saattaa olla myös eturistiriitoja. Minkälaisia ristiriitoja? Miten te ratkaiste keskenäisenä ristiriitoja ja miten teidän komissionne tässä toimii? Minä en mitään konflikteja tässä näe, koska minun mielestäni yksi suurista ongelmista ennen rahoituskriisiä oli se tosiasia, että rahapolitiikka vain yksi sen instrumentti oli lyhyen ajan korko oli ainoa keino, jolla vaikuttiin sekä talouden vakauteen että rahoitusjärjestelmän vakauteen. Se, sillä pystyttiin kyllä hinta vakautta saavuttamaan, mutta se johti samanaikaisesti valtavaan riskin kertymiseen ja velkaantumisen asteen lisääntymiseen joten ESRB:n suositukset jäävät kansallisten viranomaisien täytettäväksi ja nämä ovat myönteinen lisäpolitiikan instrumentteihin. Eikä näe mitään ilmeistä syytä, miksi tässä olisi konfliktia. Ja jos ennen kriisiä olisi ollut joko makrovakausvalvonnan keinoja, tämä olisi, e, e, ei se olisi estänyt pankkien taseiden pullistumista, niin se olisi ollut keskuspankkien mielestä erittäin miellyttävää. Ja sitten vaikutustoiminta, se on hyvin erilaista kuin pakitoiminta, että siellä on joskus systeemiriskejä, mutta minusta ne eivät ole ollenkaan samanlaisia sektoreita, siksi niiden valvonta on hyvin erilaista, mutta mitään ilmeistä riskejä minä tässä näe. Valvontaviranomaiset ja ESRB ovat tietoisia, että sektorit ovat erilaisia ja ne luovat erilaisia systeemisiä riskejä. Kysytte varmaan tästä yhteiskomiteasta vielä. Ai se koskee seuraava kysymyskierrosta ilmeisesti. No, teidän pitäisi muistaa tämä kysymyksenne myöhäisemmässä vaiheessa. Tässä hiukan sotkette meidän suunnitelmaa sitten seuraavan kysymykseen, joka tulee Silvi Guillaume ALDE-ryhmästä. Merci, Madame la Présidente. Kiitoksia puheenjohtaja te vielä varmaan sopii, että puhun raskaa päihtöä, vaikka, vaikkakin EJRK on työkielinen englanti, niin esittelijä kuitenkin oli alun perin ranskalainen. Yksi kysymys juuri tästä eurooppalaisuudesta, eurooppalaisesta aspektista niin Kun me neuvottelimme neuvoston kanssa, edessämme oli yksi hallitus, joka oli ottanut tekstin kautta ajatuksen tällaista turvalausekkeesta, siinä tapauksessa, että kävisi niin, että päätökset, joita viranomaiset ovat tehneet, saattaisivat johtaa jonkun valtion ryhtymään toimiin, jotka vaikuttaisivat kyseisen maan budjettiin. Haluaisin tästä seuraavan kysymyksen teille. Nyt selvästikin edessämme on, tai olemme kriisissä, missä pankkien tilanne, valtion velkatilanne ruokkii toiseen. Tämä edelleenkin luo ongelmia, ja tässä nyt ollaan tässä on kuitenkin varsin hyvää työtä, viittaan herra Enrian. Mutta jos systeemisesti ajattelen, toteatte, että stressitestit vaativat pääomittamista, joka tietysti tarkoittaa julkisten varojen käyttöä. Mitä silloin teette EIRKn eh, e varapuheenjohtajana? Merci pour cette question. I think there are... Tästä kysymyksestä mielestäni tähän on kaksi vastausta. Ensimmäinen järjestelmäriskikomitean rooli stressitesteissä silloin, kun varsin pian me olemme täysin mukana tässä vertaus, ver, vertaisvalvonnassa seuraavassa johtokunnan kokouksessa. Me annamme mielipiteitämme teknistä puolesta stressitesteistä ja sen jälkeen Andrea kertoo tulokset stressitesteistä myöhäisemmässä vaiheessa mutta EIRK on täytyy ottaa huomioon stressitestien tulokset, kun se päättää, onko heikkauksia finanssijärjestelmässä. Toinen puoli kysymys tänne liittyy pääomittamiseen. Olen sitä mieltä, että jo nyt voimme sanoa, ja olemme tämän sanoneetkin jo arhaisen, arhaisemmissa lehtitilaisuuksissamme, että jos, ja korostan tässä sanaa jos, on välttämätöntä uudelleen pääomittaa pankkeja Euroopassa, niin silloin kansallisten viranomaisten pitää olla valmiita silloin, kun stressitestitulokset ilmoitetaan, jotta heillä on jo suunnitelma siitä, miten joko pankki tai kansalliset viranomaiset pääomittavat tätä kyseistä rahoituslaitosta. Tämä on aivan ratkaisevan tärkeää. Olisi todellakin valitettavaa, jos stressitestit ja tulokset tulisivat ja sen jälkeen olisikin tällainen kuilu tulosten ilmoittamisen ja suunnitelman väillä, siis miten aiotaan näihin mahdollisiin pääomittamishaasteisiin tarttua, mutta miten tämä hoidetaan? Tämä ei kuulu mitenkään järjestelmäriskikomitealle, vaan tämä kuuluu itse kyseiselle ö, finanssitaholle ja valtioille. Mutta strategian olemme jo todenneet, että jos stressitestit julkistetaan niin kuin ne julkistetaan, kesäkuun loppupuolella, niin sitten siinä vaiheessa kaikki kansalliset viranomaiset, niiden täytyy olla valmiita, jotta voit alkaa pääomittamaan mitä tahansa pankkia tai muuta laitosta, joiden kohdalla testit ovat antaneet ymmärtää, että pääomittaminen on välttämätöntä. Yksi lisäkommentti vielä stressitesteistä. Usein tämä on esitetty niin, että päästään läpi tai ei läpäistä. Mielestäni tämä ei ole kaikkein paras tapa ajatella näitä stressitestejä. Mitä stressitestillä saadaan aikaan on esittää kysymys siitä, mitä tapahtuu jos. Mitä jos tietty skenaario toteutuisi? Mikä olisi sen vaikutus erilaisiin rahoituslaitoksiin? Tässä pyritään arvioimaan haavoittuvuutta tai heikkoutta näissä laitoksissa, jos näin tapahtuisi. Me emme tiedä, tapahtuuko tällainen skenaario. Me emme voi olla luottavaisia että sen suhteen, onko vastaus kyllä vai ei. Joten näiden test, näitä testejä ei pidä nähdä vain niin, että päästään läpi tai ei läpäistä. Ja ne pakit, jotka läpäisevät niitä, ei pitäisi tarkastella niin, että ne välttämättä ovat sellaisia, jotka voimme nyt unohtaa lopuksi, lopullisiksi ajoiksi, koska ne pärjäsivät. Ja ne, jotka epäonnistuvat, eivät ole kuitenkaan epäonnistuvia laitoksia sinällään, vaan ne ehkä tarvitsevat enemmän pääomaa, mutta sitten tämän pääoma on saatu, ne voivat jatkaa toimintaansa. Joten mielestäni on erittäin tärkeää ajatella stressitestejä ja säännöllisenä jatkuvana osana valvontaprosessia Euroopassa – joka kiistatta, kun otetaan huomioon rajattelutavan luonne suurissa laitoksissa, jotka voivat aiheuttaa järjestelmäongelmia, niin näin tämä hoituukin tämä valvonta parhaiten Euroopan tasolla, mutta tulokset pitäisi nähdä niin, että ne kertovat meille jotakin haavoittuvaisuudesta tai mitä tulee sekä politi- toiminnan laatioille että itse kyseisille laitoksille. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten kysymyksiin, jotka tehdään Andrea Enrialle. Ensimmäinen kysymys, Jean-Paul Gosses, elät halua odottaa kenties. Erva puheenjohtaja. Minä olen kaikissa tehtävissä tänään ja se on oikein hyvä. Yksi kysymys on molemmille, mutta minä, tässä ollaan vähän katsottu eteenpäin, mutta minä haluaisin nyt katsoa vähän takapeiliin jos teidän komiteanne olisi ollut olemassa kaksi vuotta sitten, mitä, miten tilanne olisi muuttunut esimerkiksi valtiovelan suhteen? Tämähän on hankala haaste, mutta tiedätte, mikä tilanne on, vastaus on nykytilanteessa. Yes, thank you. Um, Kiitos. Well, uh, I, I thought about what uh, would have... Kiitoksia. Äh, pohdin sitä, mitä olisi äh, tapahtunut kriisin aikana, jos meillä olisi ollut tällaiset uudet puitteet. Ajattelin sitä enemmänkin valvontapuolelta, mm, mutta äh, tässä on kaksi tekijää. Ensinnäkin olisin odottanut, että tällaisessa tapauksessa meillä olisi ollut ehkä mahdollisuus varoittaa aikaisemmin kysymyksistä, kuten esimerkiksi varjopankkialasta tai riskien syntymisestä pankkialan ulkopuolelle. Tiedän, että valvontapiireissä, keskuspankeissa oli keskustelua suurimmista riskinsiirroista ja mahdollisesta systeemistä riskistä, joka liittyy tähän toimintaan ja joka liittyy myös tietenkin sellaiseen toimintaan, jota pankeilla on valtioita mm, suhteen. Ja minusta tuntuu, että arviomme silloin oli, että jonkinlaista riskin keskittymistä äh, saattoi ehkä olla, mutta me emme äh, sitä tienneet. Ja äh, tosi todistusaineisto oli sellaista, että riski saattoi ehkä myöskin olla enemminkin levinnyt laajemmin talouden talouteen äh, ja ehkä oltiin kestävämpiä, koska riski oli äh, levittäytynyt äh, laajemmin, mutta liian myöhään huomasimme, että se olikin keskittynyt, joten olisimme voineet kerätä, jos olisimme voineet kerätä riskiä, saada tietoa riskin keskittymisestä, olisimme voineet varoittaa riskien keskittymisestä näillä markkinoilla aikaisemmin ja olisimme voineet antaa suosituksia ja varoituksia tämän ongelman korjaamiseksi. Toinen vaihtoehto olisi ollut tietenkin julistaa hätätila. Ja nyt voimme pyytää neuvostoa ilmoittamaan, julistamaan tällaisen eräänlaisen hätätilan ja silloin voidaan ryhtyä tekemään hätäratkaisuja koko EUn alueella. Näin voidaan tehdä myös valvontapuolella, joten hyvä yhteistyö valvonnan ja keskuspankkien välillä mm, ja järjestelmäriskikomitean välillä olisi ollut hyväksi olisimme voineet pyytää, että olisi ryhtynyt toimintaan ja silloin vastaus olisi ehkä ollut paljon koordinoidumpaa ja se olisi ollut tuonut suurta lisäarvoa tässä kriisissä. Sitten vielä pari kysymystä ilmeisesti molemmille teille, koska olette puhunut varsin lyhyesti, voimme ottaa ne tässä vaiheessa. Andrea Pito kysyi sinulta yhteiskomiteasta ja minkä roolin sille näette, jos voisit vastata tähän. Come from, let's see. Niin, eh, Minulla, minä tulen pankkialalta, minulla on pankkikokemusta, mutta olen täällä yhteiskomitean, järjestelmäriskikomitean toisena varapuheenjohtajana seuraavalla kierroksella täällä tulemaan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisesta tai arvopaperimarkkinaviranomaisesta henkilöitä tällä paikalla. Mm, me olemme jo osittain osallistuneet ensimmäiseen kierrokseen eh, riskeistä ja meillä on yhteinen eh, alarajat ylittävä eh, raportti riskeistä. Ja vaikka en olekaan täysin tyytyväinen vielä siihen, miten tämä ehm, riskinarviointi kehittyy, niin olen kuitenkin sitä mieltä, että olemme menossa oikeaan suuntaan. Tämä on vieläkin tällainen yhdistelmä alakohtaisia näkemyksiä. Ennemminkin pitäisi kyllä mennä ylhäältä alaspäin, katsoa tätä asiaa yleisesti ja sitten täydentää sitä alakohtaisin analyysein. Mutta olemme tehneet jo jonkinlaista edistystä ja olemme ensimmäisessä yhteiskomitean kokouksessa sopineet järjestävämme kokouksen eri valvontaviranomaisten riskinarvioiden välillä niin, että voisimme luoda tällaisen katsauksen seuraavaa kokousta varten. Sitten seuraava kysymys Mövin Kingille. Mitä eroa oli syntynyt siitä, jos kaksi vuotta sitten jo, mitä ero, jos, miten tämä olisi vaikuttanut kaksi, äh, valtion velkakriisille? Sitä on vaikea tietää. Varmastikin, jos ESRB olisi ollut olemassa ennen kriisiä, me emme olisi seuranneet valtion velkaan liittyvää kriisiä, koska se syntyi pankkikriisistä, eikä edeltänyt sitä. Joten me olisimme tarkastelleet pankkisektorin kokoa ja meitä olisi huolestuttanut pankkisektorin taas sitten valtava pullistuminen. Ja kuten Andrea sanoi, keskuspankinjohtajat, valvontaviranomaiset pitävät paljon puheita siitä, että riskipreemiot ovat liian alhaisia, riski otettiin liikaa. Luottoluokituksessa Liemoni instrumentti sai tripla aan ja myöskin vipuvaikutus kaatumisaste oli liian korkea, mutta näillä ei ole mitään vaikutusta. Mutta kuten olen aikaisemmin sanonut, nämä olivat ainoastaan saarnoja, joita saarnattiin rahoitusalalle. Ja saatamme ainoastaan unohtaa nämä saarnat, jos niitä ei noudatettu. Ei ole mitään tällaista noudata tai selitä periaatetta. Ja haluaisin ajatella, että ECRBllä on kaksi etua suhteessa niihin ongelmiin, joita kaikki keskuspankit ja valvontaviranomaiset aikaisemmin kohtasivat. Ensinnäkin meillä on eurooppalaisen elimen auktoriteetti, valvontaviranomaisten keskuspankki on siinä no, takana. Se antaa meille auktoriteettia, kun me sanomme, että tässä on riski tai tässä on suositus toiminnasta, johon pitäisi ryhtyä. Ja toiseksi tämä noudata tai selitä periaate antaa meille aidon mahdollisuuden pakottaa ihmisiä meidän sivuttamisen sijasta puolustelemaan toimenpiteitään. Kansallisten tahojen pitää kuunnella tarkkaan. Se on merkittävä parannus, mutta loppujen lopuksi kaikkein eniten merkitystä on sillä, kuinka paljon poliittista sitoutumista on näihin ongelmiin tarttumiseksi silloin, kun ajat vaikuttavat hyviltä. Ja yksi ongelma, mikä meidät, meitä kohtasi, kun rahoituskriisi lähestyi, oli se, että lehdistä, poliitikot, ja parlamentaarikot ajattelivat, että rahoitussektori pärjäsi oikein hyvin, se vaikutti hyvin menestyksekkäältä, eikä kukaan halunnutkaan oikein kuulla mahdollisista ongelmista liittyen siihen, että sektori kasvaisi liian isoksi. Joten kuten kun me teemme suosituksia, me varmasti tarvitsemme tukea Euroopan parlamentilta niin, että asia otetaan esityslistalle ja otetaan vakavasti. Niin, että kaikki meidän saarnamme 2007 ajalta, niitä ei samalla lailla otettu huomioon. Meillä tulee olemaan lisää Ei välittömästi, kestää pari vuotta ennen kuin pankkikriisi alkaa uudestaan, vaikka meillä on hyvin todellisia ongelmia tälläkin hetkellä. Mutta taseiden kasvu ei tapahdu samalla tavalla kuin viime aikoina. Mutta nyt on luotava rakenteet, jotka estävät noiden ongelmien syntymistä uudelleen. And now, Kiitoksia sitten, Pervanche. Merci, Madame la Kiitoksia puheenjohtaja arvoisat varapuheenjohtajat. Oikeastaan lähinnä herra Kingille, mutta molemmatkin voivat kyllä vastata pari kysymystä. Ensin sen kautta, että on luotu tämä uusi rakenne, josta mä komitean, niin olemme perustaneet myös konsultiivisen tieteellisen komitean, jossa eri osapuolet tai heidän pitäisi olla läsnä ja heidän pitäisi voida osallistua keskusteluun tätä kautta. Mitä te odotatte tämän ryhmän työltä ja miten te näette tai oletat, että kyseinen komitea voi järjestäytyä ja olla tavallaan vastavoimana muiden ryhmien painolle, josta tiedämme, että joskus niiden toimintaa viedään eteenpäin varsin lahjakkaasti Mukana on ei eturistiriita kysymyksiä ja pyritään estämään sääntelyä. Toinen kysymykseni, silloin kun tarkastellaan tapaa, jolla valvontaa harjoitetaan, miten riskejä arvioidaan, niin sitten huomaakin, että erityisesti kun ajatellaan finanssialan vakautta, ja pääoman vapaata liikkuvuutta, niin sen takaa oli tuosta makrotaloudesta äh, toimintaa, jossa ei puhuta pelkästään riski, rahoitusten riskeistä ja tästä vakaudesta. Toivottavasti ymmärsitte, mitä, mihin, mitä ajan takaa. Mutta voidaanko rajoittua siihen, että valvotaan pelkkää rahoitusmarkkinoiden vakautta? mitä tulee pääomamarkkinoiden toimintaan, koska tältä takaa löytyy makrotaloudelliset rakenteet, jotka eivät liity pelkästään tähän rahoituspuolen vakauteen. Kiitoksia puheenjohtaja. Thank you, Pervanche. It's one question. Kiitoksia, Pervanche. Siis yksi kysymys per minuutti, jonka hyvin tiedät entisenä puheenjohtajana. Olkaa hyvä. Um, well, on the, uh... No, tietenkin valvonnasta ja sen vahvistamisesta ja pääomamarkkinoista. Tietenkin nyt korostetaan hyvin paljon rahoitusvakauden vahvistamista ja aivan oikein, koska me olemme nähneet, mitä, millaisia haittoja tiukka valvonta voi tehdä kasvulle. Mervin tästä muistutti alustuspuheenvuorossaan, joten ensinnäkin meidän täytyy korjata tätä, että vahvistetaan tukea rahoitusvakaudelle. kiitoksia tästä kysymyksestä, koska kun me nyt parlamentissa neuvoston kanssa täytyy nyt siirtää kansainväliset sopimukset Euroopan lainsäädäntöön, on hyvin paljon tehty sääntelyn alalla. Nyt täytyy vahvistaa valvon puolta, ymmärtää, mikä ei oikein onnistunut valvonnassa, mikä meni pieleen kriisin aikana. Ja tässä meidän täytyy nyt tehdä enemmän työtä. Kuitenkin ymmärrän pointin, ettei tässä ole kyse pelkästään rahoitusvakaudesta. Pääomamarkkinat ovat hyödyllisiä myös muita tarkoitusperiä varten, mutta me olemme kehittyneet äh, viime vuosina ja kummankin valvontaviranomaisen ja järjestelmäriskikomitean äm, säännöissä ovat hyvät käytänteet, mitä tulee vaikutusten arviointiin, äh, kun esimerkiksi järjestelmän riskikomitea tekee suosituksia siitä, että miten tulee toimia äh, sääntelyn suhteen, niin me aiomme myös arvioida, että millaisia vaikutuksia tällä voi olla kasvuun ja talousjärjestelmään yleisemmin. Esimerkiksi kaikki työ, mitä äh, IJKR EJRK aikoo tehdä on mennä vastavirtaan, eli antaa suosituksia silloin, kun tilanne on hyvä. Eli tavallaan olla kyvykäs toimimaan silloin, kun riskit ovat kehittymässä luottoon muuttosyklin yläpäässä, joten tällä tavoin voidaan antaa parempaa tukea kasvulle pitkällä tähtäimelle. No mitä tulee ähm, tieteellisen neuvoa antavan komiteaan, äh, se on varsin tärkeää ottaen huomioon se tehtävä, mikä meillä on, että riippumattomat mielipiteet ja pätevä talousanalyysi tukee EJRKn toimintaa. Ja minä henkilökohtaisesti odotan siltä aika paljon, kuten eh, esimerkiksi mm, Martin Helvig, joka on nimitetty eh, puheenjohtajaksi. Eh, hänellä on kokemusta pankkisektorin ulkopuolelta jo jonkin aikaa. Tämän tyyppisiä, jos meillä on tämän tyyppisiä rakenteita äh, käytössämme ja tapa, jolla valitaan tieteellisen neuvoantavan komitean jäsenet on ollut hyvin laaja ja myös äh, prosessi on äh, erittäin merkittävä. Meillä oli hyvin paljon erittäin korkealaatuisia hakemuksia näihin tehtäviin ja ne henkilöt, jotka on valittu, ovat erittäin päteviä talousanalyyseissä ja monissa muissa kysymyksissä, joita todella arvostan tai uskon, että ne analyysit, joita he voivat tuoda, voivat olla erittäin hyödyllisiä työssämme. Tässä tuli kaksi kysymystä. Tiedän, että alun perin ne oli tarkoitettu Melvin Kingille, ja ehkä haluaisitkin nyt lyhyesti kommentoida asiaa ennen kuin mennään eteenpäin. Brief. It... Lyhyesti. Tämä on erittäin tärkeä kysymys. Sääntely, katto tai esto on ongelma mistä järjestelmässä, joka pyrkii valvomaan rahoituslaitoksia ja niiden valta ja vauraus aiheuttaa, että tämä regulatory capture-sääntelyn katto pitää ottaa huomioon. Pitää antaa objektiivisia analyysejä, jotta voidaan todella vaikuttaa tilanteeseen. Olen tuntenut Maarsin Helvinin yli 40 vuotta. Jos olisit sanonut vuosi sitten minulle, että hän oli juuri se henkilö, joka oli, jota pidin juuri parhaana johtamaan tätä tieteellistä valiokuntaa, niin olisin kyllä valinnut hänet johtuen akateemisista huippusuorituksista, suurista tietämyksistä, pankkikysymyksistä. Hänen tohtorin tutkintonsa pankkialasta todellakin kertoo kaiken. Ja vielä tärkeämpää, hän on erittäin rehellinen henkilö ja hän olisi todellakin voinut antaa suuren panoksen. Mitä tulee valvontaan ja pää, tähän kysymykseen pääomamarkkinoista vain lyhyt kommentti. Mielestäni on virhe luottaa liikaa valvontaan. On raja sille, mitä inhimillinen valvonta voi saada aikaan, jos valvojat tai ihmiset, jotka johtavat vaikka Citibankia New Yorkissa, jos, jos he eivät ymmärtäneet riskejä, joihin ryhtyivät, niin on varsin epätodennäköistä, että heidän valvojansakaan tätä ymmärsivät. Mitä meidän nyt pitää tehdä on ymmärtää, että pankkialan rakenteella on merkitystä ainakin yhtä paljon kuin valvontapuitteilla. Ja nyt meidän täytyy toimia niin, että varmistamme, että pankkijärjestelmä, joka on olemassa, antaa ihmisille rahoitusmarkkinoilla tarvittavat kannustimet käyttäytyä järkevällä kohtuullisella tasolla. Ei voi suorittaa valvontaa ja, jos, ja voittaa virheellisiä rakenteita, jotka antavat ihmisille vääriä kannustimia käyttäytyä epävakaalla tavalla silloin taistelee kyllä tuulta vastaan, tuulimyllyä vastaan. Joten kyllä valvonta on erittäin tärkeää, mutta se ei voi yksistään riittää. Meidän täytyy tarkastella myös rakennepuolta. Kiitoksia. Kiitoksia ja sitten palaan takaisin alunperäiseen kysymyssuunnitelmaan. Silvi Goulardin kysymys. Just before... oh, Mr. King, thank you very much for your... Kiitos, kiitos herra King vastauksesta. Se oli selkeää. Herra Andrea, minä käännyn puolelle. vähän samalla kysymyksellä kuin aikaisemmin, joka liittyy valtiovallan kriisiin ja pankkeihin. Uskon ilmaisevani useamman kollegan mielipiteen, että olemme arvostaneet sitä tapaa, jolla olette ottaneet stressitestit hanskaan tiukemmin kuin aikaisemmin. Ja odotatte valtiolta konkreettisia toimia testien jälkeen, mutta kysymykseni on, miten te aiotte toimia, kun teillä on tulokset kesäkuun lopulla ja kun teillä tulee olemaan näkemys asiasta. Olen samaa mieltä Fenari Kingin kanssa siitä, että tilanne ei ole mitenkään binäärinen, mustavalkoinen, vaan se on jatkuma. Mutta, mutta sanotaan, että teillä on sellainen tunne, että jotkut jäsenvaltiot sitten suuret jäsenvaltiot halusivat vältellä sitä, että valvontaviranomaiset puuttuisivat tärkeisiin sisäpoliittisiin kysymyksiin ja teidän olisi kuitenkin tehtävä suosituksia. että käännettekö komis- näiden komissioiden puoleen ja käännettekö parlamentin puoleen? Miten te ajattelette, että tilanne jatkuu sitä stressitestien jälkeen? Thank you very much for, for, for the question. Well, the stress test... Kiitoksia kovasti kysymyksestä. stressitesti tietenkin pitävät minut kyllä töissä ja olen keskittynyt kysymykseen todellakin näinä päivinä, koska nyt tietoja on saatu ja nyt aloitamme tarkastelemaan kyseisiä tietoja. Jos sallitte, niin yritän vastauksessani keskittyä tähän, koska nyt olemme perustamassa työryhmää jossa on mukana asiantuntijoita, asiantuntijatasolta tulee asiantuntijoita järjestelmällisestä EKPstä. Tämä on tiukan luottamuksesta toimintaa ja nämä asiantuntijat kokoontuvat ehkä kuudeksikin viikkoa neuvottelemaan ja tarkastelevat tuloksia, joita on saatu yksittäisistä pankeista. Ja näin ei ole koskaan aikaisemmin tapahtunut. Tämä on aivan ensimmäinen kerta Euroopassa kun valvojat voivat tutustua, kyseenalaistaa, tarkistaa tietoja ja vastauksia, joita on saatu pankeilta, joka kuuluu toisen valvojan alaisuuteen. Joten todellakin tämä on aivan uutta toimintaa. Ja me olemme kehittämässä nyt metodologiaa, että varmistamme, että, että nämä vertaisvartailut vertaisvertailussa arvioinnit saavat aikaan uskottavia tuloksia. Sitten kysymyksenne, mitä tapahtuisi, jos tulokset, tapahtuu, kun tulokset julkistetaan riskitesteistä? Ja miten varmistatte, että toimintaa myös ryhdytään? Niin, kuten te tässä ystävästi muistutette, niin me teimme, esitimme vahvan pyynnön jäsenvaltioilla ryhtyä varatoimiin, koska me valvojoina emme voi julkistaa tuloksia pankin tilanteesta, joka mahdollisesti on menossa on tulossa maksukyvyttömäksi ja sitten tulokset saadaan ja sitten todetaan, että pankki ei pysty saamaan tarvittavia varoja, joita markkinat vaativat, eikä kukaan pysty antamaan näitä, tätä pääomittamista. Ja silloin pankki voisi mennä kumoon ilman, ja me itse synnyttäisimme siis tavallaan tässä kriisissä, jota ei mitenkään voitaisiin hyväksyä. Joten mm, pitää olla tämä varasuunnitelma jo ennen kuin tuloksia tulee stressitesteistä. Mitä sitten odotamme? Odotamme, että, että pankit hyväksyvät vastuullisen viranomaisen tai arvioinnan suunnitelman ja alkavat sitten korjaamaan näitä puutoksia, joita on todettu stressitestin yhteydessä. Ja vaikkakaan emme ole vielä keskustelleet tästä työryhmässämme, niin olettaisin, että antaisimme tavallaan kuusi kuukautta aikaa, jonka aikana odotamme, että korjaaviin toimiin ryhdytään. Ja odottaa, olettaisin tänä kuuden kuukauden kuluttua tai vuoden loppuun mennessä valvojat pohtivat, mihin ryhmiin, tarkastelevat, mihin toimiin on ryhdytty ja minkälaisia korjaavia toimia on suoritettu. Ja jos mitään ei ole tehtykään, niin silloin me kyllä vakavissamme pohdimme, mitä välineitä meillä on käytössä, jotta varmistamme sen, että toimiin todellakin ryhdytään. Mutta minä toivon, että Ensinnäkin olen sitä mieltä, että nämä välineet, joita meillä on käytössä, me te otitte esille tämän mahdollisuuden viitata näihin viedä asia Euroopan parlamenttiin tai valiokuntaan, mutta voisimme tietysti esittää suosituksia. On moniakin välineitä, joita voimme ottaa käyttöön, mutta oletan, että se, että tulokset julkistetaan ja arvioinnit antavat, niin tämä jo asettaa suurta painetta. Me jo näemme, että pankit nostavat pääomatasoa näinä päivinä jo varmistaakseen sen, että sitten kun tulokset julkistetaan, niin silloin niillä jo on tiettyä toimintaa tehtynä jotta näin korjaavat puutteellisia kohtia ja ovat saaneet tuoretta pääomaa näin itselleen. Tämä on siis tärkeä aihe ja korostaisin sitä, että olen todellakin samaa mieltä Mövinin kanssa siitä, että tämä ei ole mustavalkoista tämä testaus. Tässä on valvontatoimi, valvontatoimi, valvonta kyseessä käytännössä. Voi mennä pankkiin ja todeta, että puutteita, ongelmia löytyy riskinhallinta ja mallinta prosessista. Ja vaikkakin nämä pankit ehkä ovat läpäisseet testin lainausmerkeissä, niin siltikin ehkä joutuu ryhtymään valvojana toimiin, jotta korjataan näitä heikkouksia, joita on todettu. Ja saattaa toisaalta olla niinkin, että on sellaisia pankkeja, jotka ovat alle tämän kynnystason, mutta silti ovat koska olemme tässä hyväksymässä, ottamassa käyttöön erittäin tiukkoja benchmarking-määritelmiä ydinpääomasta, niin saattaa käydä niinkin todellakin, että kyseiset, kyseisellä pankilla on liian suuri määrä lakisääntäisiä siirrettä, jotka vahvoja pääomavälineitä ja päättävät sitten muuntaa ne tulevina vuosina. Ja sitten ehkä valvojat ovat sitä mieltä, että tämä on jo riittävä reaktio testin ilmaisemiin heikkouksiin joten toiminta saattaa olla muutakin kuin pääomittamista, koska välineitä on käytössä, mutta meidän tietysti pitää huolella sitten punnita toimintaa tilanteen tullessa esiin. Kiitos. Sitten takaisin kysymyksiin Mervin Kingille. Sven Kiegold, vihreiden ryhmästä. Sven, ole hyvä. Yeah, thanks a lot and also... Paljon kiitoksia Toivotan teille tervetulleeksi. Toivottavasti nämä mielipiteen vaihdot jatkuvat tasaisesti tulevaisuudessa. Minulla on oikeastaan vain yksi pääkysymys. Miten ESRB on otettu mukaan komission työhön? Uskon, että rahoitusalan lainsäädännöllä on usein vahvat kytkennät makrovakaudellisiin kysymyksiin ja koska tämä EKP on täällä kiireellisesti kovasti lobbaa. Se on mielestäni joskus hyvä asia, joskus huonompi. Anteeksi vain Silvi. Mutta meistä on ratkaiseva, että makrotalouden vakauteen liittyvät kysymykset otetaan huomioon lainsäädäntöehdotuksiin ja, ja, ja tämä vastuullinen laskeutuminen. Meillä on äh, esimerkiksi äh, kiinteistömarkkinoita koskeva lainsäädäntö tulossa ja niiden laskeutumisen liittyviä kysymyksiä. Miten otatte huomioon, että teidän näkemykset otetaan huomioon tulevaisuudessa? Well, thank you very much for that important question. Obviously... Kiitoksia oikein paljon tästä tärkeästä kysymyksestä. Tietenkin e JRK on ollut olemassa vasta neljä kuukautta ja me emme ole olleet mukana lainsäädännössä, mutta alkupuheenvuorossani annoin esimerkin siitä, miten lainsäädäntö voisi vaikuttaa, jos sitä ei uusita EJRKn kykyyn antaa makrotason valvonnan suosituksia. Tämä on yksi asia, josta olemme erittäin tietoisia. Tämä on esimerkiksi käytännön esimerkki. Olemme valmis kertomaan lainsäätäjille Euroopan tasolla lainsäädännön aspekteista, jotka saattavat tahallisesti tai tahattomasti vaikuttaa EJRKn mahdollisuuksiin toimia. Mutta jos olemme sitä mieltä, että on lainsäädännön elementtejä, jotka eivät ole jotka ovat sellaisia, että me emme pysty että ne vaikuttavat meidän mahdollisuuteemme toteuttaa roolimme. Me tulemme sen sanomaan lehdistötilaisuuksissa, julkisissa kokouksissa ja puheenvuorossa, jonka puheenjohtajamme esittää, kun hän säännöllisesti tulee teidän puheillenne. Ähm, Vähän konkreettisemmin. Tuleeko olemaan järjestelmällinen, strukturoitu menettely, mitenpä teitä tullaan kuulemaan – kun te nyt olette täällä paikalla, niin varmasti ilokomissiolle kuulla teitä. Arvostan monia kommentteja, jotta esitetään täällä. Ja myös aikaisemmin meillä olisi kiinnostavaa kuulla, olisiko teillä ollut tapaamisia komission kanssa liittyen siihen, miten tätä voidaan kuulla lainsäädäntöprosessissa. Ja meidän olisi kiinnostavaa kuulla tulevaisuudessa, minkälaista systemaattista yhteistyötä olisi ollut. On the ESRB No tietenkin komission jäsen oli Rehn e on EJRK ohjauskomiteassa ja hallintoneuvostossa, joten me esitämme tällaiset kysymykset suoraan hänelle ja pyydämme häntä esittämään ne komissiolle ja se on ollut varsin tehokas tapa tästä tähän asti. Hän ei ole vastuussa rahoitusmarkkinasääntelystä. Ei, mutta hänellä on läheisiä yhteyksiä niihin, jotka ovat vastuussa. Enkä minä ole huolestunut siitä, että ihmiset eivät tietäisi, mitä me ajattelemme. Jos EJRKlla on mielipide, niin kyllä me sen pystymme ilmaisemaan. Aamu itse asiassa pidettiin konferenssia, minä ja Andrea olimmekin siellä paikalla, joten Andrea ehkä haluaisi hiukan kommentoida. I mean, first of all, I mean, uh... Ensinnä sääntely, jota EIRK harjoittaa, ottaa huomioon sen, että järjestelmäriskikomitea esittää myös suosituksia lainsäädännön kannalta, miten komissiolle. Tähän mennessä emme ole vielä keskustelleet mahdollisista sääntely tarkistuksista, mitä tulee asetuksiin ja direktiiviin jotta voitaisiin pohtia ja tarkastella sitä, onko tarvetta aktivoida kyseisiä välineitä, mutta niin kuin Mervin sanoi, nyt on vielä varsin varhainen ajankohta. Järjestelmäriskikomitea ajatellen, että saattaa hyvinkin olla niin, että me voisimme tarkastella juuri sitä, että on, onko kolmessa sellaisia ehdotuksia, jotka vaativat tämän tyyppistä panosta, mutta keskustelu on kuitenkin varsin tiivistä. Meillä oli jo ensimmäinen kokous, jossa puhuimme syklien vastaisista pääomapuskureista. Tämä liittyy Basel kolme pakettiin se toteuttamisena Euroopassa ja mikä rooli EIRKlla on. Ja ESA-standardeilla tästä keskusteltiin varsin paljon järjestämiskomiteassa ja onkin tärkeää, että löydämme yhteisen kannan asiaan. Ja niin kuin Nöövin tässä äsken sanoi, vieläkin on asioita järjestämiskin kannan komitea, komitean kannalta ovat huolestuttavia kysymyksiä tässä mielessä. Joten minä uskon, että välineet ovat olemassa, jotta saadaan tällaista inputtia aikaan. Olette aivan oikeassa, kun otitte esille sen, että kun tai kun että onko meillä rakennetta, keinoa tarttua tähän kysymykseen, rehellinen vastaus on, ei vielä. Mutta minä kuitenkin uskon, että keskiaikavälillä meidän pitäisi kehittää menetelmä, jonka avulla voimme antaa inputtia lainsäädäntöprosessiin makrotalouden vakauden kannalta ajatellen. Kiitoksia. Kiitoksia. Tämä on hauskempaa, kun hän hajotamme tätä listaa. Sitten Kay Swinburne ESR-ryhmästä, olkaa hyvä. For, for coming today on... Kiitoksia, että tulitte tänne tänään, herra Andrea. Tarttu tähän aiheeseen vastatassaan Gozella äsken, mutta halusin vähän laajentaa asiasta, että FSB käsitteli, koska se oli varjopankijärjestelmää, jossa otti huomioon myöskin tämän luoton välitystoiminnan ja otti huomioon kaikki toimijat perinteisen pankkitoiminnan ulkopuolella ja ajatellen, että Basel kolmosen alueella on, tapa, alalla on tapahtunut edistystä ja ilmeisiä porsareikiä on suljettu. Oletteko te sitä mieltä, että tällä säätelyn kerta regulatory arbitrage, sen riski on lisääntynyt ja tämä liittyy erityisesti luottoon välittämiseen, erityisesti kun Basel 3 liittyy nimenomaan muodolliseen pankkivalmentajan ja minkälaista valvontaa näistä tietoisen sumeista välity, välittäjätoimijoista te oikein ajattelette? Uh, uh, Tätä käsitellään aamullakin, joten Andrea, ole hyvä. Thank you, yes, well... Uh... Kiitoksia, niin. Okay. Uh, well, uh... Niin, varjopankkisektori. Ensinnäkin minun on sanottava, että se on eräs kysymys, joka on EJRK-ohjelmassa. Olemme nyt sitä tarkentamassa ja tekninen neuvontava komitea tulee varmasti ryhtymään töihin tällä saralla. Kuten sanoin alustuspuheenvuorossani, tärkein tehtävämme on tiedon kerääminen varjopankkisektorista. Ja kuten tässä muistutettiin, Mario Draghi tänä aamuna muistut, mainitsi, että yksi äh, asia, joka on saatu selville, on, että varjopankkisektori on hyvin monimuotoinen. Se ei todellakaan ole mikään yhtenäinen puitteista. No henkilökohtaisesti varjopankki musiikkialasta. Todella haluaisin, että tällä alalla tehdään työtä ja se on yhteinen vastuu kaikilla Euroopan valvontaviranomaisilla ja järjestelmäriskikomitealla. Tämän valiokunnan edessä voin sanoa, että varjo pankkiala, nämä, tässä on, tämä on eräänlainen termi, joka on ristiriita sinänsä, koska kaikki mitä liittyy pankkeihin, niin se ei voi olla varjossa ainakaan valvonnan kannalta. Tämä hyvin paljon liittyy pankkialan systeemisiin riskeihin. Tähän mennessä ajattelimme, että tai siis emme voi enää luottaa järjestelmään, joka monitoroi asiaa ainoastaan pankkisektorin kautta. Meidän on katsottava myös, millaisia riskejä syntyy pankkisektorin ulkopuolella, ja meillä on oikeastaan vain kaksi vaihtoehtoa. Yksi on se, että kaikki se, mikä on järjestelmäriskiä, pannaan tietyn valvontaan kautta katon alle tai sitten rajoittaa kaikkea sellaista toimintaa, jossa on järjestelmäriski ainoastaan sellaisiin instituutioihin, jotka ovat tarkkaan valvottuja. Mutta Mario Raki tänä aamuna eh, sanoi, että tämä on erittäin hankalaa eh, tehtävä, joka vie aikaa, koska ei ole enää niin kuin menneisyydessä, että on muutamia korkean tason instituutioita, jotka saattavat ehkä eh, aiheuttaa järjestelmäriskejä, vaan on hyvin paljon mm, erilaisia laitoksia, rahoituslaitoksia, jotka saattavat toimia yhdessä ja tällä tavoin synnyttää järjestelmäriskejä. Ja e, eri oikeusjärjestelmissä saattaa olla eri mielipiteitä ja tämä kuvastaa myös sitä, millainen rooli varjopankkisektorilla on eri aloilla. Mutta on tärkeää, että EJRK ryhtyy toimiin ja määrittelee, mitä tässä voidaan tehdä. No Kiitoksia. No, sitten seuraava kysymys. Ainakin teoreettisen pitäisi kyllä tulla Andrealle. Ja kysymyksen esittää Philip Lambert vihreistä. Oletko valmis, Philip? Ole hyvä. Oh, it's Pascal. Oui, on on Ai Pascal. Yeah. Niin vaihdoimme kysyjää, jos teille sopii. Haluaisin esittää teille kysymyksen. Ensimmäinen kysymys koskee tekstiä johdannaistuotteista, johon Langen on tässä esittelemä täällä. Aiotteko ottaa kantaa Euroopan järjestelmäriskikomitean tavasta, jolla teksti ja säädöstö koskevat ri- systeemisen riskin analysointia selvityslaitoksessa aiotteko ottaa kantaa julkisesti ja ilmaisette tavallaan toiveita siitä, mikä olisi paras mahdollinen rakennelma selvityslaitosten kohdalla, ja näin voitaisiin ehkä estää se, että tulevat selvityslaitokset kilpailevat keskenään joistakin avainkysymyksistä, jotka liittyvät riskihallintaan keskeisenä kysymyksenä, kuten vakuuksien taso ja vakuuksien määrä, jota vaaditaan. Aiotteko te puuttua erityisesti tähän asiaan? Sitten toinen nopea kysymys koskee talouden kokonaisvipuvaikutuksen määrää tuntuu, että tämä nyt hiukan selittää asiaa niin, niin kuin olisimme vähentäneet globaalia velkaantumisen tasoa kansantalouksissamme, julkisella, mutta myös yksityisellä puolella. Kun tarkastellaan esimerkiksi Ranskan tapausta, niin yksityisen velan määrä vain kasvaa, joten ei olla pelkästään ennaltaehkäisemässä tulevia kriisejä, vaan nyt ollaan sääntelemässä selvittämässä tätä historiallisen korkeaa velkaantuneisuuden tasoa yksityisellä sektorilla. Minkälaisia välineitä politiikkoja puolette, jotta voidaan nopeasti vähentää, mutta ei kaoottisesti tällaista yksityisen velan määrää? Andrea, do you want to answer this? Andrea, haluatko sinä vastata tähän? Uh, well, on... Mitä tulee ensimmäiseen kysymykseen, joka liittyy johdannaisiin, ja jos oikein ymmärsin, lainsäädäntöteksti, joka liittyy kompensaatiomekanismeihin. Johdannaisiin liittyvää työtä on paljon sekä uutiseen johdannaisiin että myöskin säätelijään insentiveihin äh, luoda clearing-järjestelmiä, joissa on keskeinen vasta, keskitty vastapuoli, ja tällähän pyritään vähentämään systeemistä riskiä, joten lainsäädäntöä aloitteita on putkessa, jolla on vaikutusjärjestelmän riskiin, joka voi johtaa siitä, että järjestelmän riskikomitea luo kantoja ja keskustele asiasta. Meillä on tällaisia keskusteluita tarpeen mukaan. Minä itse en pidä ESRBn ydintoimintana lainsäädännön arviointia. Tärkeää kuitenkin on, että meillä on mekanismi, joka varmistaa sen, että kun lainsäädäntöä laaditaan sellaista, jolla on vaikutusta systeemisen riskiin, niin että meillä on mahdollisuus keskustella asiasta. Että näkisimme, onko se teille tarvetta. Ja tällä hetkellä en näe suurempaa tarvetta systeemiriskin komitealle puuttua asioihin, mutta varmasti sellainenkin hetki voi koittaa, että asioista keskustellaan. En tiedä vastaanko korrektisti kysymykseen. Ja sitten, ja sitten myöskin rajat, joita asetellaan vakuuksille. Niillä on vaikutusta systeemiselle riskille. Joten tärkeää, että kaikki aloitteet perustuvat kunnon empiiriseen näyttöön. Ja se empiirinen näyttö, jota me tällä hetkellä keräämme systeemisen riskin arvioinnissa, sitä täytyy hyödyntää silloin, kun nämä kysymykset otetaan esille, mitä tulee vakuudet keskittetyssä selvitysjärjestelmässä, niin kaikki tieto, joka meillä on käytössä, sitä tulee käyttää hyväksi. Ja se pitäisi toimia syöttänä lainsäädäntöaloitteessa. Lisää ehkä haluat kommentoida jotakin näistä kysymyksistä. On velkavipuvaikutus. Tämä on valtaisa haaste selvästikin. Rahoitussektorin kannalta on vähennetty vipuvaikutuksen määrää, velkarahan määrää. Mitä tulee valtion velkaan, selvästikin velkaantuminen noussut ja nämä kaksi eivät kyllä täysin ole riippumattomia toisistaan. Mitä tulee yksityiseen sektoriin, riippuen siitä, mitä puolta sektoria tarkastellaan yrityspuolta vai kotitalouksia riippuen maasta, vipuvaikutus joko mennyt hiukan alaspäin tai noussut tai pysynyt samalla tasolla. Kaiken kaikkiaan sen jälkeen, kun riisi on, alkoi, vipuvaikutusongelma ja pelkät puhtaat velan määrät kansantaloudessa on edelläkin korkealla tasolla. Tämä aiheuttaa massiivisia makrotaloudellisia haasteita. Tämä on pääsyy sille, miksi korot ovat niin alhaalla ja miksi keskuspankkien edessä on vakavia haasteita, kun ne harjoittavat rahapolitiikkaansa. Mielestäni makrotaloudelliset haasteet kestävät monien vuosien ajan vielä, ja ne aiheuttavat mahdollisia rahoitusalan systeemiriskiuhkia. Ja jos tämänhetkinen eri, erittäin alhainen kor, pitkän aikavälin äh, korot nousivatkin, niin sitten taloudelliset vasta, seuraukset korkeasta velkaantumistasosta olisivat vieläkin vakavampia, joten en aliarvioi näiden haasteiden laajuutta ollenkaan, enkä ole sitä mieltä, että järjestelmäriskikomitealla on käytössään poliittisia välineitä vähentää velkaantumisen määrää sinällään, mutta järjestelmäriskikomitea voi kuitenkin esittää varoituksia ja kiinnittää huomiota ongelmiin, haasteisiin, joita syntyy tästä korkeasta velkaantumisen tasosta. Ja rehellisesti puhuen epäilen, että kuka tahansa poliitikko ympäri maailmaa on varsin tietoinen näistä ongelmista tällä hetkellä, koska ne ovat nyt määritelleet elämämme viimeisen neljän vuoden ajan, joten tämä on valtaisa ongelma ja se on osa sy- syy sille, miksi rahoituskriisi yleensä alkoi 2007 vuoden puolivälissä. Ja kriisi on kaukana siitä, että se olisi ohi. Monia vuosia tämä jatkuu ja rahoituskriisin seuraamukset kyllä tullaan tuntemaan myös tulevina vuosina pitkälle eteenpäin. Ähm, Kiitoksia. Nyt sitten Kei, sinulla on uudestaan vuoro esittää kysymys, jonka ihanteellisesti ottaa itselleen Mövin King ja vastaa siihen perfectly capable of answering. a question of who... Varmasti kummatkin pystyvät vastaamaan. Kysymys kuuluukin, kuka haluaa vastata. Nyt kun edistämme ähm, lainsäädäntöohjelmassa, mitä tulee alasajo rahastoihin, ähm, niin katsotaan, että onko, tarvitaanko 27 ex ante tällaista rahastoa vai äh, yksi yhteinen rahasto ja millaisia riskejä itsessään tällaisessa voisi, tähän voisi sisältyä erityisesti mitä tulee moraalikatoon ja mahdollisuuteen rahoittaa talouskasvua EU-ssa. Kiitos, voin antaa selkeän vastauksen tähän, koska minä kannatan tällaisia alasajoregimejä, jos meillä on 27 erilaista kansallista alasajojärjestelyä, mikä voi olla välttämätöntä kansallisen lainsäädännön nykytilanteen vuoksi, on tärkeää, että ne mahdollisimman pitkälle työskentelevät samalla tavalla. Eikä näe mitään ilmeistä estettä sille, koska useimmissa maissa valvontaviranomaiset, jotka ovat vastuussa alasajosta, tietävät selkeästi, mitä haluavat. Eli he haluavat vaihtoehdon perinteiselle pankkien pankkilainsäädännölle, mitä tulee pank- pankkikonkursseihin. Ja haluavat vaihtoehtoisen järjestelmän ja kannatan tällaisia alasajajärjestelmiä ja toivon, että Euroopassa ja kansainvälisesti yleisemminkin haluaisin, että nämä alasajajärjestelmät toimisivat samalla tavalla. Mutta en kannata tällaisia alasajorahastoja. En sen enempää yhtä yksittäistä kuin montaa kansallista. Vastaus on helppo ja viitasit siihen. Olen huolestunut siihen, että olen huolestunut siitä, että tällainen, jos tällainen alasairahasto on olemassa, niin pankit sanovat, että ahaa, tämä on meidän rahaa. Se on meidän pelastamiseksi, kun asiat menevät pieleen. Ajatellaan, että perustaa rahat nyt, onpa se rahasto nyt, onpa se sitten kansallinen tai eurooppalainen rahasto. Emmekä ennakoi 35 vuoteen kriisiä. Sitten 35 vuoden kuluttua meillä on valtava rahasto. Kelle se kuuluu? Paineet käyttää siitä rahasta rahoitussektorin pelastamiseksi ovat valtavat. Eli se tarjoaa väärät insentiivit. Jos tässä on nyt yksi rat- ongelma, joka täytyy Euroopassa ja kansainvälisesti ratkaista, se on tämä ongelma, joka liittyy pankkeihin, jotka ovat liian isoja kaatumaan. Pankit, jotka kokevat, että niillä on varaa ottaa riskejä ja niillä on vala- vel- vipuvaikutuksia, koska koska ne ajattelevat, että jos ne kaatuvat, ne tullaan pelastamaan, koska tietävät, että niiden ongelmat täytyy ratkaista. Ja tämän estäminen tapahtuu niin, että luodaan selkeät alasajojärjestelmät, jotka tekevät selväksi, että tappiot voidaan selittää myös muille luototajille kuin tavallisille ää, äh, talletustilin omistajille ja että ei odotettaisi, että aina pelastetaan. Me olemme aika vauhdikkaasti edenneet ja jäljellä on ja Hans Martin ensiksi list, pohjalistalla. Tähän pohjalista loppuu Hans-Peter Martin. I will go to Hans-Peter Martin next. Peter Martin seuraava. Ja, danke, das passt gerade ganz gut. Niin, kiitoksia. Tämä sopii oikein hyvin. Haluaisin kysyä herra Kingiltä, koska hän puhui näistä pankeista, jotka ovat liian isoja epäonnistuksekseen. Huomioidaanko siinä myös kansalliset Äh, kysymykset, esimerkiksi suhde BKT, -hen. esimerkiksi Islanti, ajattelen Belgiaa, Luxemburgia, mutta myös omaa kotimaata, niin Itävaltaa. Onko teillä näkemystä siitä, millaisesta äh, raja-arvosta voisi olla kyse? Ja toinen, äh, Basel kolmen ähm, pääomavaatimusten suhteen, jos niitä sovellettaisiin tiukemmin EU-ssa, niin sanotaan, että siitä saattaisi syntyä kilpailuhaittaa Yhdysvaltoihin. Miten te näette tämän asian? On the first, I think it's important to... Mitä ensimmäisen kysymykseen tulee? Täytyy tunnistaa se, että mikä tahansa pankki voi olla oikeissa oloissa liian suuri kaatumaan – ne, sitä saattaa syntyä tartuntavaikutuksia. Meidän täytyy estää se, että mikään pankki olisi sellaisessa tilanteessa, että koemme, että meidän on pakko pelastaa se, koska ajattelemme, että jos ei sitä pelasteta, muuten syntyy tartuntavaikutuksia. Näinhän Yhdysvalloissa kävi. Kaikki maat kärsivät tästä liian iso kaatumaan too big to fail ongelmasta. Tässä on sekä kansallinen että kansainvälinen aspekti. Minusta rahoitusvakaus lautakunta työskentelee tiukasti, että luotaisiin kansainvälinen alasajoregiimi. Olisi valtavan vaikeaa luoda yhtä juridisesti pätevää alasajojärjestelmää. Meidän täytyy luottaa kyetä luottamaan siihen, että kansalliset pankkivalvontaviranomaiset ja konkurssiviranomaiset kykenevät työskentelemään yhdessä. Me emme saa sallista, että kansainväliset pankkit ovat niin isoja, että, että ne ovat isompia kuin että ne aiheuttavat kansalliselle ja jopa Euroopan tasolla uhkia. Joten tämä ei ole kysymys kynnysarvosta. Meillä täytyy olla järjestelmä, joka pätee kaikkiin pankkeihin, jotka haluavat olla toimia. Meillä täytyy olla pankkeja, jotka kykenevät menemään konkurssin epäonnistumaan tavalla, joka ei uhkaa koko rahoitusjärjestelmää. Kansainvälisten sopimusten suhteen on erittäin tärkeää meille eurooppalaisilla keskustella amerikkalaisten kollegojen kanssa ja pyrkiä sopimuksiin niin paljon kuin mahdollista pääomavaatimuksen suhteen. Nämä SIFI, sy, nämä systeemisesti tärkeät rahoituslaitokset kohtaavat samanlaisia pääomavaikutuksia. Uskon, että pääsemme tähän ja se tarpa puhuu äänellä helpottaa asioita, mutta loppujen lopuksi on tärkeää ymmärtää, että maat, jotka haluavat tukea isoja pankkijärjestelmiä suhteessa BKT, ne eivät voi poiketa ruodusta. Islannin ja Irlannin tapauksessa mennään tämän selkeästi. Siinä oli kaksi maata, jotka kansainvälistä sopimuksista riippumatta – toimivat epäjärkevästi, kun antavat pankkijärjestelmän kasvaa niin suureksi suhteessa BKT, että ei ollut mitään keinoa, että niiden eh, kotimaiset veronmaksajat, jotka kärsivät pelastaa niiden pankkeja. Ja, ja on ihan ilmiselvää, että tämä tilanne valitsee nyt Irlannissa ja Islannissa. Ja jotkut maat voivat kokea, että vaikka kansainvälistä sopimusta ei synnykään, ne kokevat, että ne täytyy kotimaan tasolla löytää ratkaisu tähän liian iso kaatumaan ongelmaan. Minusta tämä on kaikkein tärkein ongelma, jota emme ole vielä onnistuneet ratkaisemaan, niin jos emme onnistu sen ratkaisemassa seuraava kriisi 10, 15, 30 vuoden kuluttua, siinä vaiheessa ihmiset ajattelevat, että he tiesivät mikä ongelma on, tunnistavat sen, he eivät vain löytäneet vastausta. Se olisi hirveä perintö jättää tuleville sukupolville. Joten meidän täytyy työstää tätä ongelmaa. Eikä kammoita näitä lobbareita. Meidän täytyy yhdessä löytää ratkaisu, jotta pidämme huolen sitä, ettemme kylvä seuraavan kriisin siemeniä kykenemättömyydellämme ratkaista ongelma nyt. Sitten Benalainen. Niin, kiitoksia. Minä kuulin, kuinka vastattiin edustaja Gujarin ja Rakan Fäänin kysymyksiin ja herra Enria sanoi olevansa valmis ähm, myös ottamaan kantaa tarvittaessa lainsäädäntömenettelyssä. Herra Kingin viimeisimmät kommentit äh, osoittavat minulle, että tähän mennessä meillä ei ole mitään mekanismissa tätä varten. Jos Islandilaiset sitten pankin liikevaihto on yli 350 prosenttia BKT: ja irlantilaista yli 250 prosenttia, niin sittenhän tämä mekanismi ei menneisyydessä ilmi selvästi toiminut. Toisaalta keskittymisprosessit eivät tuoneet pienempiä, vaan suurempia pankkeja. Jos ajattelen Societe Generalia, joka osti KBCn ja Fortiksen, tai Commerzbankia, joka osti Dresdner Bankin, joten kyllä täytyisi yrittää löytää kriteerejä. Mutta minulla on toinen kysymys, nimittäin stressitestistäkin esitettiin kysymyksiä, millainen tämä stressitesti on. Basel kahdessahan meillä on joitakin maita, jotka eivät ole sitä vielä toteuttaneet, mitä tulee äm, oman pääomaan, on kymmenvuotisia äm, siirtymävaiheita tällaisista hiljaisista äh, sijoituksista, ne ovat tiettyjen maiden erityispiirre. Ja nyt herra Inria sanoi, että te teette stressitestin ja vaikka puolen vuoden kuluttua äh, saadaan tulokset ja siellä käytetään Basel äh, kolmosta sääntönä omalle pääomalle ilman, että että huomioidaan tätä kymmenen vuoden siirtymäkautta. Miten eh, Euroopan pankki viranomainen on ottanut tällaisia asioita, eh, käsittelee tällaisia asioita, jotka eivät ole eh, vielä oikeusperustana. Niin, halusin vielä kysyä, että miksi Euroopan pankkiviranomainen on viimeisessä stressitestissä oman pääoman sääntöjä, jotka ovat olemassa olevaa lainsäädäntöä, josta parlamentti on päättänyt, muuttanut ja tällä tavoin aiheuttanut mahdollisesti suurta kilpailun vääristymistä. Tämä taisi kyllä olla sitten tämä ylimääräinen EPPn kysymys Andrealle. Yes, thank you. No. Kiitoksia tästä kysymyksestä, koska näin voin selventää minkälaista päätöksentekoa EPVssä on harjoitettu. Ensimmäinen kysymys. Meillä on lainsäädännön määritelmä pääomalle, joka perustuu ensimmäiseen tasoon. Ja tämä määritelmä pääomasta tavallaan on nyt hylätty siinä mielessä, että markkinat eivät enää näe tällaisia välineitä luotettavana tukena menetysten kannalta. Itse asiassa valvojat itse ja DG G20 Soulissa viime marraskuussa suostui tai hyväksyi, että meidän pitää muut, siirtyä sellaisen sertifiointiin, jossa määritellään pääoma niin, että se perustuu paljon enemmän yhteisen pääoman vahvimpiin välineisiin. Olette aivan oikeassa, kun sanotte, että samalla G20 päätti Basel-komitean ehdotuksen pohjalta, sääntelyn ehdotuksen pohjalta, että on varsin pitkä siirtymävaiheet, kun siirrytään uuteen pääoma äh, viitekehykseen ilman, että haitataan vieläkin heikkoa elpymistä taloudessa. Ja tietenkään EPV tarkoituksena oli toimia näiden päätösten vastaisesti. Siksi emme sovellaneet Basel 3 määritelmää yhteistä pääomasta viittekohtana toiminnassamme, mutta teimme niin, että kehittelimme olemassa olevan lainsäädäntömääritelmän pohjalta ja käytämme tätä benchmarkia kapeampaan määritelmään mitä tulee tähän ykkösosuuteen. CRD2, which has been applied since first... Tämä on ollut käytössä nyt tammikuun alusta tänä vuonna. Yhteinen sopimus, jonka saimme aikaan neuvottelussa, tarkoittaa sitä, että benchmark viitearvo on varsin lähellä pääomamääritelmää, joka on käytössä ensimmäinen tammikuuta 2013, silloin kun uudet puitteet tavallaan alkavat käytännössä, joten nyt on tällainen siirtymävaihe ja siirtymäsäädöksiä noudatetaan myös. Ja sitten kun sekausi, jolla katetaan stressitestit, on vuoteen 12 joulukuuhun saakka, niin siksi onkin järkevää, että me haluamme, että pankeilla on tarvittava pääoma sen jälkeen, kun uudet vaatimukset tulevat käyttöön. Mutta tämä e- ei ole kuitenkaan lopullinen Basel 3-vaatimus, joka on voimassa vasta 2018, ja se on paljon tiukempi, tiukempi, tiukempi kuin nykyiset viitearvot. Sen tärkeä asia pitää mielessä on, että me sovellamme samaa viitearvoa kuin USAssa on käytössä stressitestien yhteydessä juridisesti ajatellen, ja tämäkin on erittäin tärkeää, me, kun lisäämme tuloksen uskottavuutta maailmanlaajuisesti. Teidän pitää tietää se, että pankkimme, erityisesti pankit joissakin maissa, ovat läpikäymässä vaikeita aikoja, mitä tulee ja valtion velkaongelmaan, ja niillä on nyt sitten ongelmia rah- rahamarkkinoilla, miten ne saavat rahoitusta. Ja suuremman rahoituksesta tulee myös kansainvälisiltä investoilta, jenkkiinvestoijilta, joten meidän pitää varmistaa, että me saamme aikaan uskottavia tuloksia, joihin, jotka voidaan todellakin ymmärtää ja hyväksyä myös kansainvälisesti ja kansainvälisten sijoittajien kohdalla. Ja uskon, että teimme oikean valinnan, eikä kyseessä ole niin, että, on, että täysin noudatetaan Basel 3, koska se tapahtuu vasta vuonna 2018. Kiitoksia. Seuraava kysymys SD-ryhmältä. Merci, madame la... Kiitos, puheenjohtaja. Kysymykseni herra Kingille. Monet pankkiirit arvioivat, että, että li, liittyy systeeminen riski. Iso-Britannian tapauksessa valtion velkaantuminen on vertailtavissa moniin euromaihin ja tietämme mukaan tiedämme, että Englannin keskuspankki teki massiivisen intervention ja osti valtionvelkaa. Voisitko kertoa, niin kuinka suuri tämä interventio oli? Ja vähensikö tämä teidän mielestänne valtionvelkaan liittyvään riskiä Isossa Britanniassa? Ja kun, kun olette varapuheenjohtaja tehtävässänne, minkälaisia läksyjä te ja Euroopan keskuspankki voisivat tästä oppia, jos tiettyihin valtionvelkoihin liittyisi riskiä euroalueella? Well, I can tell you we purchased 200 billion pounds. Me ostimme 200 miljardin arvosta giltiä, eli valtiovarainministeri on lyhytaikaista velkaa, mutta tämä oli aika standardia rahoituspolitiikkaa. Tarkoituksena oli estää rahan määrää taloudessa, pitää huolta siitä, että rahan tarjonta laajasti määriteltynä ei supistunut, ja EKP ja me tarkastelemme laajemman laimimäärittelyn rahan kasvua. Ja ilman näitä ostoja rahapolitiikka olisi ollut liian tiukkaa. Minusta sillä ei ollut mitään vaikutusta markkinoiden arvioille valtavalla velkaan liittyviin riskeihin. Hallitusten toimet ennen vaalia ja vaalien jälkeen vaikuttivat tähän riskiin, erityisesti uuden hallituksen päätös aikaan saada uskottava keski aika pitkä välin suunnitelma valtion velan kurin saamiseksi. Ja hallitusten toimet vaikuttavat äh, markkinoiden arvioihin, valtiovallan valtion liittyvistä riskeistä, eivätkä keskuspankkien toimet. Wolf Klintz, which should also... Wolf Klintzin kysymykset, jotka ilmeisesti ovat myös Mervyn Kingille. Uh, the fun... Kiitoksia. Rahoitussektorista on tullut laajalti globaali ja nyt jos tarkastellaan riskejä ja järjestelmäriskejä eurooppalaisen näkökulmasta, se antaa vain osan vastauksesta, jota etsitään. Ja siksi olisi hyödyllistä yhdistää teidän johtopäätöksenne ja arvionni muiden kumppanienne vastapuoltenne kanssa esimerkiksi Yhdysvalloissa. Onko teillä minkäänlaista muodollista tai epämuodollista suunnitelmaa siitä, miten haluatte tehdä yhteistyötä muiden vastaavanlaisten elinten kanssa? Tämä on ensimmäinen kysymys. Ja toinen kysymys. Jotkut keskustelut, joita teillä on, jotkut johtopäätökset, joita teette, niin jos ne päätyvät julkisuuteen ennen kuin haluatte, että ne päätyvät julkisuuteen, niin saattaa olla todella vakavat vaikutukset markkinoihin. Miten e, estätte tämän? Global in nature and... no, ensimmäisessä asiassa olet aivan oikeassa. Rahoitussektori on globaalia ja yksi äh, pankkikriisin äh, osa pankkikriisin syistä olivat globaaleja, eivät johtuneet tietyistä mantereista, vaan vaikuttivat sitä, että pääoma virtasi Aasiasta Eurooppaan ja tällä tekijällä, näillä tekijöillä oli suurta vaikutusta pankkikriisiin. Eli jos me nyt EJRK-na kokoonnumme kokouspäivän ääreen, niin me voi leikkiä, että olemme turvassa täällä Euroopassa rajojemme sisällä. Ja yksi asia oli, että millaisia vaikutuksia alhaisilla koroilla on pitkällä tähtäimellä, jos ne nousevat, niin millaisia vaikutuksia tällä on rahoitussektorin vakauteen, joten meidän täytyy kyllä keskustella vastaavien elinten kanssa muualta. Ei ole varmaan mitään järkeä luoda toista uutta muodollista järjestelmää. Me olemme luoneet hyvin paljon erilaisia komiteoita tämän kriisin seurauksena. Nyt ihmisten täytyy keskustella avoimesti keskenään, ehkä yksityisi, käydä yksityisiä keskusteluja, mutta kuitenkin rehellisiä. Ja sekä Jean Claude Trichet, että minä tapaamme G20 vastapuoliamme, tapaamme G7-huippukokouksissa ja IMFn kokouksissa. Meillä on paljon mahdollisuuksia myöskin ähm, varapuheenjohtajat tapaavat rahoitusvakauskomiteassa, mutta on tärkeää huomata, että riskien lähde voidaan nähdä ainoastaan, jos ollaan tietoisia siitä, että Eurooppa on osa kokonaisuutta. Toinen kysymyksen sitten nostitte esiin sen epätodennäköisen vaihtoehdon, että meidän pohdintamme EJRKssa saattaisivat päästä julkisuuteen ennen kuin haluamme. Minä olen tullut siihen johtopäätökseen, että keskuspankkiirit eivät vuoda asioita, eivät Basilissa, eivät muuallakaan keskuspankkiirit hyvin harvoin vuotavat tietoja. Poliitikot joskus tekevät niin, mutta pankkiirit harvoin. Ja minä kyllä luotan siihen, että EJRK on mm, kokouspöydän ympärillä kokoustavat ihmiset voivat pitää luottamuksellisena tietoja, jotka on luottamukselliseksi tarkoitettu. Tähän liittyy myöllä tämän valiokunnan, työvaliokunnan luottamukselliset kokoukset ja ne, jotka osallistuvat näihin kokouksiin, niin kannattaa pitää mielessä juuri tämä äskeinen kysymys-vastauskombo. Sitten kysymys Gay Mitchelliltä teoreettisesti tämä on Andrea Enrialle, mutta katsotaan nyt ensin, mikä tämä kysymys oikein on. Se puheenjohtaja haluaisin kysyä varapuheenjohtaja Enrialta pystyykö järjestelmäriskikomitea tullakin toimimaan, jos on liikaa ihmisiä, onko tämä tällainen puhe, kerho, tai sitten mm, pää, pääjohtaja King, niin puhuttiin pankkien pelastamista Irlannin veronmaksajan rahoilla. Meidän veromme, velkaantuneisuus on mennyt 30 lähes 120 prosenttiin, koska me otimme julkisen taseeseen yksityiset velat, mutta koska meillä ei toisaalta ole tuloja, kiinteistöpuolelta, niin budjettivaje on varsin korkea, mutta olemme päättäneet tarttua tähän kysymykseen. Kun näitä, näitä kahta asiaa jäljellä jää vielä tämä pankkien pääomittaminen ja luottamus pankkeihin, monet ihmiset ovat ottaneet säästönsä pois, jotkut sanovat, että palauttaisivat säästö sitten jatkossa. Ja kysymys kuuluukin, meillä on 130 euroa likviditeettiä Euroopan keskuspankilta, mutta varsin tervetullut. Mutta 30 päivän prosessi auttaisiko teidän mielestänne, jos joku osa tästä olisi keski- ja pitkän aikavälin maturiteetilla, ei kaikki, mutta osa tästä niin, että ihmiset voisivat nähdä, että Irlannin veronmaksajia ei pyydetä hoitamaan kaikkea kerralla, vaan että on mahdollisuus, ei lyhyet aikavälillä, mutta toimia myös keski- ja pitkällä aikavälillä first. Rea, jos voisit vastata tähän ensimmäisen osaan. I mean, indeed, it's a, it's a, it's a huge table. I mean, there is a... Niin, tämä on valtaisa kokouspöytä. Siellä on paljon ihmisiä pöydän ympärillä, mutta tämä on myös EJRK on vahvuus, se, että kaikki osapuolet saadaan mukaan makrotason valvontaan tapa, jolla meidän täytyy toimia välttääksemme, että tästä tulee keskustelukerho, on se, että teemme tuotantoprosessista tehokkaan sillä tavoin, että pystymme identifioimaan riskejä ja vaatimaan toimintaa. Me olemme mielestäni tehneet oikeat askeleet eteenpäin EJRK on eh, ensimmäisenä elinkuukausina. Esimerkiksi ohjauskomitea on tärkeä elin, joka antaa strategista ohjausta on e käsittelemistä kysymyksistä. Se on paljon pienempi elin ja sitten on myös tärkeää, että myös tekniset ryhmät ovat toiminnassa niin, että ne voivat antaa konkreettisia panoksia ejrk toimintaan. On tietenkin tärkeää myös, että kaikki jäsenet tuovat todellista työtä mukaan joka meni oikeaan suuntaan niin, että voimme puhua rehellisesti näistä kysymyksistä. Ja yksi tärkeimmistä puutteista, joita meillä on ollut kriisin aikana ja ennen kriisiä, on se, että meillä ei ollut paikkaa, jossa saatettiin käydä rehellistä ja luottamuksellista keskustelua äh, kaikkien osapuolten kesken rahoitusvakaudesta. Nyt meillä on tämä foorumi ja on tärkeää, että meillä on kaikki osapuolet mukana neuvottelupöydässä. Toinen pointti tuohon kysymykseen. Minä en suhtaudu innokkaasti isoihin kokouksiin. En itse asiassa pieninkään, jos sikseen tulee – jos ne vievät kaiken ajan, eivätkä jätä aikaa ajattelulle. Tässä kriisissä olisi ollut parempi, jos meillä olisi ollut enemmän aikaa miettiä eikä vain pyöriä kokouksissa. Mutta ESRBssä minun on tehnyt vaikutuksen se, että ihmiset, jotka pöydän ympärillä istuvat, ovat ka- kaikki varttuneimpia viranomaisia ja he ovat sitoutuneita, mikä on yllättävää ottaa huomioon, miten paljon muuta tekemästä tekemistä heillä on. Näiden paljastettujen preferenssien muodossa me näemme, mitä ihmiset tekevät. Ja me tartumme niihin ongelmiin, jotka ovat syntyneet viimeisen neljän vuoden aikana siitä, että tällaista foorumia ei aikaisemmin ole ollut. En halua tarttua tähän valtavan hankalaan keskusteluun Irlannin viranomaisten ja Euroopan viranomaisten kanssa. Selvästi Irlanti kohtaa valtavia haasteita. Ja on kahdenvälisesti löydettävä oikea ratkaisu. Totta kai velka-ongelma on helpompi ratkaista, jos velan maturiteettia pidennetään. Vertaan siihen, että sitä täytyy pyörittää koko ajan nopeammin. Tämä on opetus valtion vel- velan suhteen aina. Ja sen takia yhdistyvät kuningaskunnat on aina pyrkinyt pitkään maturiteettiin velan suhteen. Ja se on palvelut meitä hyvin ja Tämä on ollut meidän viestimme pankkisektorille kokonaisuudessaan. Pankkien pitäisi luottaa vähemmän lyhytaikaisen rahoitukseen ja laskea liikkeelle pit- pitempiaikaista velkaa. Ää, pankit ovat tottuneet tähän ajatukseen, että saadaan lyhyttä rahaa markkinoilta ja lainataan sitten pitkällä maturiteetilla ja niin sillä voi tehdä paljon rahaa, mutta sitten pyydetään keskuspankkeilta pelastusta, mutta tässä tulee ongelmia, mutta meidän ei pidä hyväksyä sitä pokkana. Meidän ei pidä vain hy- hyväksyä kaikkia pankkien rahan ansaitsemiskeinoja. Tämä on läksy pankkikriisistä kaikille. Kaikkien meidän on opettava se, että velan maturiteetin pidentäminen on erittäin tärkeää. Thank you very much. Um... Kiitoksia kovasti. Teoreettisesti meillä pitäisi olla vielä yksi kysymys EPPltä ja SDltä, mutta sekä Werner ja Pervans ylitti, puhuivat yli kaksi minuuttia, joten tavallaan kyllä esittivät kysymyksensä ja nyt aikakaan ei enää ole, joten pyydän nyt anteeksi näiltä kahdelta ryhmältä, että leikkaan tässä kirveellä pois heidän lisäkysymyksensä. Kiitoksia kovasti. Vara puheenjohtajille Euroopan järjestelmäriskikomiteassa. Niin kuin aina, keskustelu vain tulee kiinnostavammaksi loppua kohden, kun me kaikki olemme tavallaan lämmittäneet koneistomme, ja tämä pitäisikin mitään mielessä ja yrittää pitää teidät hiukan pidempään tällä seuraavalla kerralla. Kiitoksia. Uh, we'll now have a technical... Sitten pieni tekninen muutaman minuutin tauko ennen kuin aletaan keskustella Case Winburnin mietinnöstä. Okay, if everybody is back, um, we'll now move on to... Jos kaikki ovat palanneet saliin, niin sitten siirrymme kohtaan neljä. Case Swinburnin mietintö tilintarkastuspolitiikasta ja kriisin opetuksista. Ja tässä käsitellään läpi tarkistuksia. Vastuuvaliokunta on oikeusasian valiokunta. Kei, haluatko esitellä näitä tarkistuksia? Uh, I will be very brief. Kiitos puheenjohtaja. Puhun lyhyesti iltapäivällä. Pyydän enti, ensiksi anteeksi. Aikataulu on tiukka ja pääsiäinen tuli tähän väliin. Monet varjoesittelijät eri syistä eivät päässeet paikalle ennen pääsiäistä tai tällä viikolla, tämä kompromissiehdotus on tehty vasta nyt. Joskin uskon, että olemme olleet yhteyksissä useimpien varjoesittelijöiden yhteen toimistojen kanssa ja jurivaliokunnan kanssa. Ekon ja Juri ovat tehneet tarkistuksia ja se osoittaa, että tässä valikunnassa juurissa on tilintarkastuksen suhteen hyvin monen suuntaan meneviä kantoja, joten parlamentti pyytää komissiolta tässä lainsäädäntöä edeltävässä mietinnössä asioita, jotka aivan saavat hyvän Äh, vaikutusarvianalyysin niin, että lainsäädäntö on aina terveellä pohjalla. Ja uskon, että kaikkeen tehdyn, jokaisen tehdyn tarkistukseen taustalla on se, että meidän pitää pyrkiä siihen, että kaikilla sektoreilla auditoinnin taso on korkeata aina. Se on tämä punainen lanka tässä tarkistuksessa. On tarvetta lisätä tilintarkastuspalveluiden tarjoajien määrää, erityisesti mitä tulee lakisääteisiin ulkoisiin tilintarkastuksiin. Näyttää sille, että meidän täytyy olla erittäin tarkkoja sen suhteen, että tilintarkastuspalvelujen tarjoajien määrän kasvattaminen ei kohtuuttomasti lisää tilintarkastuksen kustannuksia eurooppalaisille yrityksille. Käytäni erilaisia keskusteluja käytäni läpi näitä tarkastuksia. Olen siinä tilanteessa voisin hyväksyä sen, että, että tilintarkastuksen taso säilisi samana kaikkialle, että olisi erilaisia eri, eri tasoja esimerkiksi rahoituspalveluille. Periaatteessa audit on iso audit, tilintarkastus on tilintarkastus riippumatta siitä, kuka sen tekee. Ja tämä liittyy tietysti corporate governance, yritysten johtamis- ja hallintakysymykseen. Yrityksille täytyy myöskin asettaa vaatimuksia myöskin tilintarkastustietojen antamisen suhteen. Ja tilintarkastus on vain tämä toinen tarkastus. Keskustelussa ja tarkastuksessa on yhteisiä teemoja seikka varjostelijoiden kanssa – Tänään keskustelussa kuuntelen kommenttejani ja hyödynnän tehdäkseni lopulliset versiot huomista keskustelua ajatellen, joten pyydän anteeksi tiukasta aikataulusta. Toivottavasti saamme jotain pöydälle seuraavan parin päivän aikana. On behalf of Kiitoksia. Puhutko sinä Astrid Kolasksen puolesta? puolesta? Kyllä, kiitoksia puheenjohtaja. Swinburne mietintö suuntautuu onneksi vähemmän tiukkojen kantojen suuntaan, kuin jurivaliokunta joissakin tärkeissä kysymyksissä on tehnyt. Ja mielestäni olemme täyttäneet hyvin roolimme tässä valiokunnassa, kun olemme ensinnä, ensisijaisesti tarttuneet käytännön seurauksiin, joita syntyy toiminnasta, emmekä halua niinkään osoittaa tällaista väärää asennetta. Emme halua mitenkään brutaalisti muuttaa kaikkea ennen kuin huomataan joidenkin päätösten mm, merkitys. Tietysti tilintarkastustahon pitää vetää tietyt johtopäätökset rahoitusalan kriisistä ja uudistuksia tietysti tarvitaan ja niitä pitää myös toteuttaa, jotta saadaan aikaan parempaa yritysjohtoa ja hallinnointia. Näin voidaan sitten välttää systeemiset riskit, joita olemme tässä kokeneet. Minä olen tehnyt tarkistuksen, jossa vedotaan siihen, että tilintarkastustoiminnan uudistaminen liittyy globaaleihin puitteisiin yritysjohdon yhteydessä. Mielestäni tämä on olennaisen tärkeää, koska jos me käsittelemme ongelmia erikseen ilman, että varmistamme johdonmukaisuutta, niin silloin kyllä menee metsään. Ja on aivan olennaisen tärkeää, että meillä on hyvä kokonaisuuskuva ongelmakentästä, hyvästä yritysjohdosta ajatellen viime vuosien kokemuksia, joten peräänkuultaan globaalia näkemystä asioista, enkä, enkä oikeastaan liian yksityiskohtaista analyysiä sekundäärisistä kysymyksistä. Haluaisin, että otettaisiin huomioon minun tarkistukseni. Kiitoksia. Okay, that was a slight uh, mistake no, there because uh, Mark... Tästä tapahtui pieni virhe, koska Markus itse asiassa puhuu Otmanin sijaan eikä Astrid. Mutta ei haittaa, kyllä tämä näinkin hoituu. Markus, haluatko sinä puhua nyt? Noin. Wenn die Kollegin Lulling ihr Mikro ausschalten würde, würde ich das gerne tun. Jos kollega Lulling sammuttaisi mikrofoninsa, niin mielelläni puhuisin. Kollega Karas puhui, että minä sanoisin muutaman sanan, koska hän on vielä toipumassa sairaudesta ja toivottavasti hän pian on täällä joukossamme ja kun minä itsekin olen tehnyt tarkistuksia, jotka sopivat yhteen hänen tarkistuksensa kanssa, niin mielelläni tämän otan vastuulle. Niin ensinnäkin mm, täytyy kysyä, että onko tämä vaikuttanut kriisiin vai ei. Tätähän edes vaikutusten arviointi ei selkeästi mm, selvittänyt ja tätä kysymystä on ensin tarkisteltava ennen kuin ryhtyy pohtimaan mitään sääntelyä, jos ollaan sitä mieltä, että tämä riippuu tilintarkastajista ja loputilintarkastajista ja heidän pätevyydestään, niin silloin pitäisi ehkä ryhtyä toimiin, mutta minulla ei ole sitä vaikutelmaa, että tällaista yhteyttä tässä todellakin on, eikä vihreä kirjakaan niin sanoa. Ja toinen kysymys, joka tässä nousee esiin, on se, että toisaalta komissio äh, kritisoi sitä, että on neljä suurta tilintarkastusyritystä, mutta toisaalta kaikki nämä menettelyt, kuten esimerkiksi äm, julkiset tarjouskilpailut sellaisia, että pienet yritykset työnnetään pois markkinoilla ja edistetään suuria yrityksiä, joten en tiedä, ovatko tällaiset pakolliset tarjouskilpailut välttämättä se oikea menettelytapa. Meidän täytyy ryhmän puolesta tätä vielä selvittää ja kollega Karas varmasti tekee tämän. Ja hän kiittää kollega Swinburnia halusta keskustella näistä asioista. Toinen äh, kysymys on tämä äh, velvoittava äh, tarjouskilpailu ja sitten tiilintarkastuksen laatu ja tässä pitäisi pohtia, täytyykö todella kulkea tätä tietä vai eikö ole eh, muita avoimia sääntöjä, jotka voisivat riittää ja saada aikaan lisää avoimuutta näin markkinoihin. Ja viimeinen asia, josta haluaisin vielä puhua, yhteiset tilintarkastukset. Useat jäsenvaltiot ovat niillä on kokemuksia, jotka eivät ole välttämättä myönteisiä ja siksi en ole aivan varma, pitääkö tällä tiellä jatkaa. Kollega Swinburne hän kommentoi tätä myös mietinnössään, että meidän pitäisi olla hyvin varovaisia tämän aiheen suhteen. Ja se, mitä me olemme tähän mennessä oppineet, ei ainakaan välttämättä osoita, että tilanne olisi parantunut. Uskon, että voimme saada aikaan ratkaisun ja antaa oikeudellisen asianvalikunnalle hyvän lausunnon. Pääkysymys on ensinnäkin eh, se, onko tämä syypää kriisiin vai ei, ja jos ei, niin sitten meidän pitäisi tehdä tällaista laajaa sääntelykehystä, joka loppujen lopuksi sitten aiheuttaa juuri päinvastaisen tuloksen kuin mitä halutaan, eikä meidän edun mukaista voi myöskään olla se, että nämä neljä äh, suuryritystä vahvistuvat entisestään ja monet äh, keskisuuret tilintarkastusyhtiöt jäävät ulkopuolelle tällaisten menettelyjen takia. Viimeinen kommentti, erityisesti kun on kyse äh, kansainvälisesti toimivista pankeista, niin en ole sitä mieltä, että äh, vaihto neljän vuoden välein parantaa äh, tarkastuksen laatua, kun on vihdoinkin ymmärtänyt, että mitä pankki tekee ja on ymmärtänyt sen rakenteet, niin sitten neljä vuotta onkin jo kulunut. En ole aivan vakuuttunut siitä, että tällä tavoin tilintarkastuksen tulokset paranesivat, vaan eiköhän tässä enemmänkin vahvisteta niitä, joita tässä tarkastetaan. Meidän täytyy varmistaa se, että tarkastettavat ovat puhtaita, eikä että sitten tilitarkastajalla ei mahdollisuutta perehtyä tarkastettavaan kohteeseen. Kiitos ja pervaus. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensin haluaisin kiittää esittelijäämme, koska hän on tehnyt meille kompromistarkistuksia, jonka, joiden kautta voidaan sitten keskustelua käydä. Ja voimme laajentaa tietenkin tätä keskustelualuetta yli sen, mitä hän alun perin ajatteli lausuntonsa, suhteen. Koska puhun tässä Herr Ferberin jälkeen niin lyhyesti tässä vihreän kirjan kohtana on siis tämä kriisi. Tietysti tilintarkastusyhteisöt eivät ole kriisissä vastuussa, mutta tilintarkastusyhteisöt niiden tehtävähän on valvoa, tilintarkastaa yrityksiä ja varmistaa, onko rahoitus terveellä pohjalla yrityksissä eikä mikään niistä ole minkäänlaista varoituksen sanaa esittänyt, joten selvästikin järjestelmä, jossa ne nyt toimivat tarkastaakseen tilejä, valvoakseen tilejä, taseita yrityksissä, joissa on mukana suuria rahoituslaitoksia, niin tietenkin ne ovat varsin pehmeästi sanoen toimineet virheellisesti, puutteellisesti. Emme nyt väitä, että ne ovat vastuussa kriisistä, mutta väitämme, että ne eivät kyllä ole antaneet auttaneet siinäkään, että olisivat toimineet sosiaalisen roolinsa edellyttämällä tavalla valvoen yhteisöä ja varoittaa tilinpäätöksen tilintarkastuksen kannalta. Ja mielestäni tästä voimme varmastikin olla samaa mieltä. Tässä on nyt taustalla kriisi, jonka aikana kukaan tilintarkastaja ei ole sanonut, että hetkinen, suurten yritysten rahoitusrakenne on vähän vialla, tai nekin, jotka olivat riippuvaisia subprime-veloista, olisivat mitenkään ollut hankaluuksessa. Sitten kaksi huomiota ennen kuin menen yksityiskohtaisemmin näihin kompromissitarkistuksiin, joita Estelle tekee. Ensinnäkin pitää keskustella vihreän kirjan sovellusalasta, koska alun perin esittelijämme ehdotti meille sitä, että puhuttaisiin vain rahoituslaitoksista, jotka ovat siis järjestelmän kannalta merkittäviä. Järjestelmän, järjestelmän, järjestelmän, järjest- riskiä aiheuttavista suurista rahoituslaitoksista. Tehtiin paljonkin tarkistuksia, jotta pyrittiin laajentamaan tämä yleensäkin rahoituslaitoksiin, mutta suoraan sanottuna vihreän kirjan tarkoituksen kohteena ei ole tämä, vaan kaikki yritykset, jotka joutuvat kääntymään tilintarkastajan puolen. Tiedän että kyllä, missä valiokunnassa olen, mutta emme ole missään rahoitusvaliokunnassa, joten voimme kiinnittää huomiota myös taloudelliseen puoleen. Ja kaikki yritykset ovat pörssissä silloin, kun pitää tarkistaa, mikä niiden tilanne on. Ja silloin, kun tämä kahdeksas direktiivi laadittiin, silloin Wolf oli vastuussa, emme tarkastele vain rahoituslaitoksia. Kyllä minulle sopii, että yhdessä tarkastelemme näitä muotoiluja. Tiedän hyvin, että tähän liittyy ehkä aivan erityinen ongelma, mitä tulee rahoituslaitoksiin. Ja vielä enemmän ongelma liittyy niihin rahoituslaitoksiin, jotka puuttu, toimivat monissa Euroopan maissa. Mutta rehellisesti sanottuna minä toivon, että emme rajoita lausuntoamme vain rahoituslaitoksiin, vaan kaikki yritykset, niiden pitää kaikkien saada eh, itsestään tilitarkastusaikaan. Ja niiden, meidän pitää tarkastella jatkossakin ja erityisesti pörssiyrityksistä pitää olla kysymys. Joten tässä haluaisin vähän syventää keskustelua. Sitten esittelijä on esittänyt näitä kompromisseja, mutta nyt en oikein tiedä enää, mitä hän on mieltä näistä tarkistuksista, jotka eivät kuulu näihin kompromisseihin, ja mitä hän on mieltä niistä, joita minun ryhmästämme on tehty, ja niiden parissa on kaksi, jotka mielestäni ovat tärkeitä, ja haluaisin niistä kannan esittelijältä. Ensinnäkin tarkistus kuusi, jossa puhutaan äh, riskeistä jos yksi näistä neljästä tekisi konkurssin, koska näin voidaan todellakin puhua tästä keskittymisestä, minkälaisista riskeistä, minkälaisia riskejä tästä syntyy. Sitten 80. Tarkistus oletaan, että se on ehkä hankalampi aihe keskustella täällä, mutta mielestäni se on kuitenkin tärkeä. Mikä tässä ajatuksena ei se, että tämän lainsäädännön kautta määrättäisiin saneltaisiin tilintarkastajilta, niin pitää noudattaa ja arvioida sosiaalista ja ympäristön vastuuta yrityksissä, mutta niin kuin me tässä tämän olemme muotoilleet, että keskusteltaisiin tästäkin asiasta. Ja Rova Lyling oli huolissaan siitä, että käsitellään tätä aihetta rinnakkain ö, yritysten hallinta- ja ohjauskysymysten kanssa. Ja tämä on yksi asia, joka voidaan tämän 80 artikon kohdalla tarkistuksen 80 kohdalla tehdä, sovittaa hiukan näitä kahta toisinsa. Ja mielestäni tämä on kyllä aihe, joka on tullut esiin vihreässä kirjassakin, joten ollenkaan ymmärrä, miksei sitä voitaisiin tässä käsitellä. Ymmärrän hyvin, että tämä ehkä kuuluu oikeus- ja valiokunnan toimivaltuuteen, ehkä näin voidaan sanoa, mutta ei kai se ole kiellettyä meiltäkään käsitellä sosiaalista ja ympäristövastuuta yrityksissä. Sitten ensimmäisestä kompromissista Tarkistus yksi kollegaltamme herra Sanchez Presedolta. Tästä puuttuu kokonaan tämä loppuosa hänen tarkistuksessaan, tarkistustaan, ja mielestäni se kannattaisi ottaa tähän uudestaan mukaan. Sitten mhm. kompromissi kaksi. Tämä liittyy so, tähän alaan, puhummeko pelkästään rahoituslaitoksesta vai muista. En nyt palata tähän enää uudestaan. Sama koskee kompromissia kolme. Sitten kompromissi neljä. 37 tarkistusta me ette ota tästä, tässä kokonaan huomioon. Ja se mahdollista sen, että voitaisiin todeta, että tilintarkastuksen laadulla on merkitystä, koska te tartutte kyllä siinä ajatuksen, että sillä on tärkeä sosiaalinen merkitys ja rooli, mutta minä ehdottaisin, että selitettäisiin tarkemmin, minkä takia, koska Tämä on myös tärkeää siksi, että yritykset saavat rahoitusta, kun pankki näkee hyvin pidetyn kirjanpinon ja valvotun sellaisen, niin silloin on parempi mahdollisuus saada luottoa. On kyse sitten pankeista tai rahoitusmarkkinoilta yleisemmin. Ja toisaalta otin tähän corporate governancein eh, yrityksen hallinto-ohjauskysymyksen Tietysti tästä puhutaan jatkossa tämän paketin yhteydessä, mutta olen kuitenkin sitä mieltä, että tämän kriisin jälkeen juuri yrityshallinto- ja ohjauskysymykset ja asiakirjojen laatu, jonka pohjalta voidaan käydä juuri tätä sosiaalista keskustelua ja voidaan puhua myös ympäristövastuusta ja yritysten hallinnosta. Se on aivan erityisen tärkeää, joten ehdottaisin, että se otettaisiin tähän aivan selvästi mukaan. Sitten kompromissista viisi te ehdotatte, että varoitettaisiin eturistiriitoista ulkoisten ja sisäisten tilintarkastajien välillä. Meillä on hiukan vahvempi sanamuoto tässä aikaisemmin, ja minusta olisi tietysti parempi, että voisimme vahvistaa tätä sanamuotoa tässä kompromississa viisi. Sitten kompromissi kuusi on mielestäni hiukan heikko, toivottavasti siihen voidaan palata. Sitten kompromissi seitsemän on mielestäni varsin hyvä pohja keskustelulle, ja kiitän teitä avoimesta mielestä tässä olette ottaneet mukaan meidänkin ehdotuksiamme, vaikkakin tässä on vielä tämä sovelluskenttäongelma. Lausumassa tyydytäänkö siis pelkästään rahoituslaitoksia tarkastelemaan vai otetaanko mukaan hiukan laajemmin yrityksiä. Ja sitten kompromissi kahdeksan mielestäni tässä on kirjoitusvirhe, koska tässä pitäisi varmaan olla Vossanan tilalla way. Ja sitten tarkistus puheenjohtajalta 102, Saran Bowselta kyseessä. Hän kehottaa meitä tarkastelemaan suhteellisuutta. Muotoilu, jota minä ehdotan, joka on, että vain otettaisiin, otettaisiin huomioon rajat ylittävät yritykset, se ei ratkaise ongelmaa, se ei auta määrittelemään sovelluskenttää, siis sitä aluetta, joka halutaan tässä kattaa. Kompromissi 11. Tässä on hyvä pohja neuvotteluille mielestäni. Tässä on jo, te, teen teille jotakin vastaehdotuksia, koska mielestäni vielä tätä voidaan hiukan vahvistaa, tätä ehdotusta. Sitten kompromissi 12, joka pohjaa turvallylingin tekstiin, joka jo poistui salista. Minulla ei mitään ongelmaa sen suhteen, että sanotaan, että kaikki liittyy kaikkeen, ellei sitten syynä ole se, että ei haluta edetä ja halutaan vain odottaa Ymmärtääkö, mitä tässä tarkoitan? Siis kyllä minulle sopii, että mainitaan tämä samalla kuin yrityksen hallinto ja ohjaus, mutta ei se ole mikään syy sille, etteikö edettäisi välittömästi tilintarkastuskysymyksessä. Kiitoksia puheenjohtaja. Yes, it's rather unfortunate. I haven't got a... Aika valitettavaa, että minulla ei ole kompromissitarkoituksen itselläni, ei ainakaan. Joten en ymmärtänyt tätä loppuosaa Pervansin kommenteista. Minä en ainakaan pystynyt seuraamaan. Sitten Wolf Klintz. Niin, ensinnäkin olen aivan samaa mieltä siitä, että tarkastus on tarkastus. Ei tässä pidä alakohtaisesti ruveta erottelemaan, koska sitten sekaannumme. Ja olen tietenkin myös samaa mieltä siitä, että todellakin tällaisen tarkoitu, tarkastuksen on kuljettava käsi kädessä corporate governancein kanssa. No, mm, mitä sitten tulee ei klassiseen tilintarkastukseen, vaan mikä on palvelu eri aloilla, niin tässä minä en ole niin kriittinen kuin Kate hänen kompromissitarkistuksessaan viisi. Minun mielestäni on myös äh, tarkastettavan yrityksen edun mukaista, että tarjotaan palveluja, jotka ovat pidem- menevät pidemmälle kuin perinteinen tilintarkastus, mutta jotka ovat kuitenkin tarpeen menestyksekään tilintarkastuksen tekemiseksi, esimerkiksi verotuskysymykset ja muut. Jos ne johtavat todelliseen eturistiriitaan, niin sitten ne pitäisi erottaa toisistaan, mutta kyllä tämä mielestäni voitaisiin pitää palveluna tilintarkastusyrityksissä. Kuitenkin äm, operatiivisen hallinnon ei pitäisi äh, antaa mm, tehtäväksi tällaista, koska äh, vaarana on sitten, että he äh, haluavat räätälöityjä, itselleen räätälöityjä palveluja. Sopimukset, millaisia palveluja tarjotaan, on neuvoteltava tarkistus lautakunnan mm, kanssa, eli eh, niiden henkilöiden kanssa, jotka eivät kuulu johtoon. Ja sitten kompromissitarkistus 6, jos en sano mitään kompromissitarkistuksesta, niin sitten se tarkoittaa, että se sopii minulle eh, varsin hyvin. Eh, tarkistus 6, jossa on kyse näistä, mm, näistä tarjouskilpailuista. Tässä olen samaa mieltä. Eh, tiedä, vahvistammeko sillä suuria yrityksiä, mutta se ratkaisu, minkä löysimme vuonna 2006, että ei yritystä, mutta äm, yrityksestä vastaavat henkilöt vaihdettaisiin, niin se olisi hyvä osia asa. Ja sitten nämä yhteiset tarkastukset Kyllä, on totta, että Ranskassa meillä on täällä ollut vähän erilaisia kokemuksia, mitä tulee tähän pakolliseen yhteistilintarkastukseen. Minä voin sanoa omasta kokemuksestani, kun minä olen useasti tällaisten tilintarkastusyhteisöjen kanssa ollut toiminnassa, niin silloin kun meillä on ollut tällaisia yhteistilintarkastuksia, niin ne ovat olleet ihan menestyksekkäistä ja minun mielestäni tämä se ainoa tapa, että yritykset, joilla on potentiaali kasvaa sellaiseksi, että ne voisivat myöhemmin kilpailla neljän suuren kanssa päästä tähän suuruusluukkaan. Esimerkiksi sellainen yritys kuin BDO Saksassa, se oli äh, alun perin varsin alueellinen yhtiö ja nyt se on niin pitkällä, että se voisi kansainvälisesti seistä omilla jaloillaan. Kiitoksia. I'm looking for the list. Next it's Sven. Seuraavaksi Sven. Well, I, I, uh, Kiitos kollegat ensin erityisesti Kei mietintöluonnoksesta ja odotan nyt keskustelua asiasta, mutta halusin luotella muutaman asian, jotka ovat meille huolenaiheena. Kiitos, että otitte mukaan jotakin meidän ideoita. Ensiksi kysymys siitä, kuka on vastuussa kriisistä. Markuksen kommentit olivat vähän hämmästyttäviä. On aika selvää, että ongelmia oli. Ongelma oli, että merkittäviä riskilähteitä ei tehty julkiseksi, jotka johtivat virheinvestointeihin, mikä vaikutti kriisiin. Meidän on otettava asia vakavasti. Tämä ei ollut niinkään kommentti keille. Mutta miten me pitäisi tehdä asia selväksi? Ja toiseksi kriittinen kysymys. Kuka valitsee tilintarkastajan? Totta kai eturistiriitojen vaara on olemassa. Ja siksi me edetämme, että on toinen lakisääteinen tilintarkastaja, We jo, joita yritys ei valitse, vaan toinen, joku kolmas taho. Meillä on ollut samanlainen keskustelu luottoluokituslaitoksista. Meistä tämä on siisteen keino välttää se, että tilintarkastaja on pehmeä, koska se tietää, koska se tietää, että lausuman selkeys vaikuttaa seuraavan tarjouksen todennäköisyyteen. Ja jotta me olisimme uskottavia. Meidän täytyy tehdä, ehdottaa ratkaisua tähän. Kuten sanoin, mietintöluonnoksessa ei ole vielä ratkaisua tähän. Ja sitten me halusimme vahvemman roolin Euroopan valvontaviranomaisille, erityisesti mitä tulee näihin isoihin toimijoihin. Sen täytyy keskustelussa palata Joltakin kollegilta tuli samanlaisia kommentteja myös Wolf Klintsiltä kysymys vastuullisuudesta. Markkinataloudessa vastuullisuus on tärkeä kysymys ja meidän täytyy luoda oikeat kannustimet, joten vastuut on tärkeä kysymys ja voisimme ehkä suhtautua siihen vähän tiukemmin kuin nykyinen kompromissiehdotus. Sitten meillä on vaikeuksia sen kannan kanssa, jonka Wolf ilmaisi. Eli palveluiden tarjonnan ja tilintarkastuspalveluiden välinen yhteys. Minusta on ihan selvä, että tässä on eturistiriita-ongelma. Pitäisi olla varovainen. Markus mainitsi, että on vaarana, että pienemmät toimijat tilintarkastusalueella joutuisivat vaikeuksiin valvontaviranomaisen toimivuoksi. Minusta tämä on validia. Tarkkana täytyy olla. Ja ehdottamamme ratkaisu, että oli, oli kolmas osapuoli, joka valitsisi toiseen lakisääteisen tilintarkastajan, Ja toivottavasti ei olisi yksi isosta neljästä, ottaisi pieniä ja keskikokoisia toimijoita markkinoilla. Ja haluaisin kuulla mielipiteeni tästä ehdotuksesta. En ole vielä nähnyt, enkä ole tästä ehkä ihan täysin lukenut, kun sain tekstin aika myöhään. Mutta me pyysimme kilpailu DGltä menettelyyn liittyen tilintarkastus alaan markkinarakenteeseen. Ja olisi hyvä, jos me pyytäisimme DG-kilpailulta, että se tekisi kattavan markkina-analyysin tästä, näiltä markkinoilta. Kiitos siitä ja kiitos, että keskustellaan yhteisön hengessä. Uh, no, Diego fail. Kiitoksia sitten, Diego. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin ensin onnitella heitä hänen lausunnostaan ja kiittää tähän asti tehdystä työstä. Ja tietenkin yksi yleistavoite, joka meillä kaikilla on valiokunnassa, on saada aikaan parempia tilintarkastuspalveluita, mikäli vain mahdollista. Olen myös samaa mieltä varsin pitkälti siitä, mitä Markus Ferber sanoi kriisistä ja yhteydestä kriisin ja tämän keskustelun aiheemme välillä on. Minusta ei näytä siltä, että jos kriisi syntyy, pitää välttämättä kaikki muuta. Tietysti tähän liittyy yleinen ongelma, jonka haluaisin ottaa esille. Nimittäin, onko nyt kulunut tarpeeksi aikaa siitä, kun kahdeksas direktiivi tuli voimaan? Voidaanko jo vetää johtopäätöksiä? Tämä, olihan, tämä tapahtui vasta ihan hetki aikaa sitten, kun nyt kun jäsenvaltiot siirsivät kansallisen lainsäädäntöön, niin vielä pitää sitten nähdä, miten hyödyllistä tämä tehty työ on ollut. Ja tämän takia mielestäni meidän ei pitäisi ryhtyä toimeen liian nopeasti. Ja sitten on joitakin erityisiä ongelmia, jotka joka tapauksessa joutuvat tarkastelun alle aivan erityisesti tässä valiokunnassa. Kysymys tilintarkastusyrityskierrosta, täytyykö olla yrityskiertoa vai riittääkö, että rotatoi kumppaniaan. Ja sitten kysymys siitä, että suljetaan pois palvelut. Eivätkö erityispalvelut ole sellaisia asioita, joihin liittyy olennainen luonne? Ja sitten kolmanneksi tilintarkastajien luonne ja miten se liittyy tähän tämänhetkiseen kriisiin. Kaikki nämä ovat kysymyksiä, joita pitää tarkastella avoimemmin, käydä enemmän keskustelua tilintarkastajien ja sääntelijä elinten tai ja niiden tahojen kanssa, joita ne tilintarkastavat. Ja kiinnittää huomiota myös tilintarkastuskomiteoihin ja mikä niiden rooli on. Mielestäni nämä ovat pääkysymyksiä, joita meidän pitäisi tarkastella ja siksi jälleen kerran haluan onnitella lausunnon laatiaa kaikista tiedosta, joita hän on antanut keskustelua varten. Ja tietenkin tämä on keskustelu, joka tulee vielä jatkumaan. Näin. Langen. Ja, vielen Dank. Ich glaube, man darf nicht... Niin, paljon kiitoksia. Ei saa tehdä sitä virhettä, että vastuu rahoituskriisistä selätetään tilintarkastusyhtiöille. Tässä jos aloitetaan siitä, niin suuret äm, luottoluokituslaitokset olivat tässä ää, syypäitä. Ketä tässä nyt saa heittää lasta pesuvuuden mukana. Tämähän on vain valkoinen kirja, jossa tarkastellaan siis tilannetta ja esitetään tiettyjä kysymyksiä. Ja voin olla ainoastaan samaa mieltä äh, siitä, mitä kollega Ferber ja Klint sanoivat ensinnäkin nämä äh, tämä kilpailutus, äh, kyse näistä neljästä suuresta, sitten neuvonanto ja tilintarkastus, niiden erottaminen, nämä ovat kaikki myönteisiä erotuksia joilla ainakin voidaan saavuttaa se, että kilpailussa – tässähän on juuri kyse siitä, että kilpailuttaa pitäisi neljän tai kahdeksan vuoden välein, että mm, pk-yrityksillä on edes mahdollisuus kasvaa. Toinen vaihtoehto olisi se, että suuret tilintarkastusyhtiöt hajoitettaisiin, mutta se ei voi olla kenenkään tahtona eikä oikeusperustana. Emme siis tässä saa unohtaa, kuka on vastuussa ja meidän on mahdollistettava yhteistilintarkastukset tarkastukset eikä kieltää niitä, koska ainoastaan tämä mahdollistaa sen, että pienemmät ja keskisuuret yhtiöt yhteisin tarkastuslausumin voivat kasvaa suuriksi, koska ne voivat tarkastaa myös suurempia yhtiöitä. Tämä on tärkein kysymys ja tässä meidän pitäisi Tämän menettelyn kannalta. Meiltä nyt kysytään lausuntoa Ekon valiokuntana, talousasianvaliokuntana. Ajatellaan myös tämän alan tarpeita, eikä ainoastaan syytellä väärin perustein tilintarkastusyhtiöitä finanssikriisistä. Kiitoksia. Minäkin olen tehnyt jotakin tarkistuksia. Näissä on tällainen yhteinen punainen lanka, joka se kulkee näissä kaikissa asioissa, joita olemme tehneet yritysten hallinnon ja ohjauksen yhteydessä. Ei varmaan ole mikään yllätys sitten, kommentoisi muutamia kysymyksiä, mutta siihen mitä Venri juuri sanoi, niin tilintarkastajat pääsivät hiukan kevyesti tästä talouskriisistä ja vaikkakaan ei halua heittää lasta lapsiveden mukana, niin kuin tapa on sanoa, ja järjestellä kaikkia uudestaan, niin tämä on kuitenkin yksi syy, miksi minä olen vahvasti sitä mieltä, että pitää varmistaa se, että valvovat, valvoja tilintarkastaja keskustelu on tehokasta ja tuloksessa, että voidaan löytää näitä epäilyn kohteja, koska tästähän on kyse. Tämä ei ole välttämättä mitenkään konkreettista toimintaa ja tämä on varsin vaikea, hankala asia onnistua. Tässä monet jäsenvaltiot joko, niillä on se käytössä tai oli sellainen käytössä tai vieläkin ja Isossa Britanniassa näin oli vielä hetki sitten ja näin voidaan saada esiin ongelmia, joita ehkä edelleenkin on. on. Tuntuu, että tämä, tarvitaan koko alan valvontaa, mutta nyt elämme näitä tällaista globaalia aikaa ja mielestäni meillä pitäisi olla tilaisuus toimia tässä hiukan järjestelmällisemmin ja tässä voitaisiin yhdistää Euroopan valvojaviranomaiset mukaan. Niillä voisi olla oma roolinsa. Aivan erityisesti en halua, että niitä suljettaisiin tässä pitenkään poiskaan, koska, koska jos tämä ei olisi mitenkään relevanttia muulle kuin rahoitusyritykselle, kyllä minä uskon tilintarkastukseen. Emme halua, että on kahta aivan eri linjaa. On tällaista ekstraa, joka, mihin täytyy ryhtyä rahoitusalalla. Sitten nämä pakolliset tarjouskilpailut. Minä itse olen ollut vastuussa siitä, että olen nimennyt useitakin tiltakasta ja olen tavallaan ollut saavana osapuolena. Ja on tehnyt näitä tarjouskilpailuja sekä Iso-Britanniassa että Belgiassa. Täytyy sanoa, että joskus on tullut mieleen, että joskus nämä kokoontuvat yhteen ja sitten miettivät, keneen vuoroon antaa tällainen kohtuullinen tarjous tällä kertaa eikä tilanne ole siis niin hyvä kuin voisin toivoa. Ne jos on mukana, jossa tämä ei ollut pakollinen tarjouskilpailu, vaan toimittiin vapaaehtoisen, niin tuntuu, että ne synnyttävät vähän enemmän innokkuutta ja aidompaa tarjoustoimintaa ja tässä asiassa meidän kyllä täytyy vähän asiaa pohtia ja tehdä vielä enemmän työtä. En ole suuri ihailija siinä, että raho- rajoitetaan tilintarkastajat vain tekemään tilintarkastustyötä. Jos näin pelkästään tekee, niin silloin ei saa kaikkein laadukkaimpia ihmisiä, jotka tietävät, mitä voi tapahtua. Tarvitaan sellaisia ihmisiä, jotka harjoittavat myös konsultointia, jotta he ymmärtävät tämänkin puolen yritystoiminnasta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että pitäisi konsultoida ja tilintarkastaa välttämättä samaa tahoa, samaa henkilöä, joten pitää ottaa pois aina tämä eturistiriita riski, mutta haluaisin, että tilintarkastajat tilintarkastusyritykset eivät olisi pelkästään tällaisia sitten minun vastaukseni neljään suureen on tarkastella julkishankintapuolta ja me olemme jo tehneet ehdotuksia parlamentissa ja pyrkineet tätä kautta saada, saamaan aikaan enemmän julkisia hankintoja pk-yritysten kautta ja en ymmärrä miksi emme voisi seurata esimerkkiä tilintarkastuksen yhteydessäkin ei kannata, ei mitään hyötyä sitä sanoa, että pitäisi rohkaista, rohkaista. Sitten huomaammekin, että kaikki paikallisviranomaiset ja kaikki muutkin ja komissiokin kääntyy jatkuvasti neljä suuren puolen ja muut sitten seuraavat, kun taas seuraavat estos, estos, e, suuria toimijoita, joita en ole valmis sanomaan niinkään, että meidän pitäisi tämä tehdä lakisäänteiseksi, mutta meidän pitäisi yrittää saada aikaan jonkinlaisia e, mittausmenetelmiä ja palata ehkä asiaan, onko saatu aikaan minkästä parannusta. Jos ei variaatiota ole syntynyt, niin sitten voisimme miettiä, että mikä sitten on seuraava vaihe toiminnassa. Tässä vähän sisältöä minun tekemisen tarkistuksesta. Minä toivon, että kollegat suhtautuvat ilmeistä syistä su- suosiollisesti. Minulla on monenlaisia trilogeja, ei ole aina aikaa puhua täällä niin paljon kuin ehkä haluaisin. Ja olen viimeinen puhuja, joten nyt Keisan saat jälleen puheenvuoron. Kiitos. Ja kiitos kaikille panoksestanne en viitannut kompromissitekstiin, koska tiedät, että se lähetettiin vain tuntiainen valiokunnan kokousta. Joten pyydän anteeksi kaikilta, jotka eivät ole varjoesittelijöitä, jotka eivät saaneet sitä, ja pyydän myös anteeksi varjoesittelijöiltä, jotka tulevat tänne suoraan, eivätkä toimiston kautta, eivätkä ole saaneet sitä. En viitannut siis kompromissiteksteihin, jotta me olisimme tasaisella pelikentällä. Olemme vähän eri tilanteessa kuin ajattelin olevamme. Lähden ne tänään, niin että ihmisillä olisi vähän aikaa käsitellä niitä ennen varjo esitellä tapaamista. Painetaan, että tämä on ensimmäinen luonnos. Eri ryhmissä me suhtaudumme asioihin eri tavalla liittyen isoihinkin kysymyksiin, kuten kierrätys, kilpailuttaminen, tarjouskilpailut, miten lisätään kilpailuja, yhteiset tilintarkastukset vai ei. Kuulen tiukasti, että se ei ole oikea tie, ja sitten tietysti toisella puolella sanotaan, että yhteiset tilintarkastukset ovat oikea keino. Joten 48 tuntia meillä on tasapainottaa tekstiä. Mutta sanoisin, että tämän juuri kierrätetyn kompromissitekstin lisäksi meillä on kaikki muut tarkistukset, ihan Pervance viittasi. Niistä äänestetään erikseen, niillä on merittäjä sitä varten. Eli olen käynyt ainakin 25 äänestystä äänestysaikemusten suhteen. Herange esitti sitten täsmällisen kysymyksen tarkistuksen kuusi suhteen esittelijänä hyväksyn sen, että pidän vastaukseni suhteessa tarkistukseen 80. Minusta se on parempi käsitellä yritysten johtajan hallintokysymysten yhteydessä. Ja viittaisi mieluummin tarkistukseen 12, jonka mukaan corporate governance olisi asia, jota parlamentti käsittelee tässä rinnakkain näiden asioiden kanssa. Mutta meidän päätetään, kuuluuko tämä tilintarkastuslauselmaan. Eli nyt meillä on kaksi päivää aikaa tasapainotella kilpailu, tarjotuskilpailut, ja yhteisten tilintarkastusten suhteen. Itse en ole tehnyt päätöstä yhteisten tilintarkastusten suhteen. Itse en usko, että ulkoinen kierrätys olisi välttämätöntä tämän että yrityslainsäädäntö on vielä alkuvaiheessa partnereiden kierrätyksen suhteen. Kompromissini oli pakollinen tarjouskilpailujärjestelmä, mutta vaikutusarviot tarvitaan kaikesta, mitä me haluamme. Emme halua ei-aiottuja kustannuksia tai vaikutuksia jostakin niistä kysymyksistä, joita otamme esille. Haluamme korkealaatuisen auditoinnin rasittamatta liikaa yrityksiämme. Olette monet ottaneet esille kysymykseen auditointipalveluista ja siitä, kuinka paljon meidän pitäisi rajoittaa eri palveluita – enää mitenkään halua luoda yrityksiä, jotka tarjoavat ainoastaan tilitarkastuspalveluita, mutta vakavasti uskon. Yritysten ei pitäisi ryhtyä mihinkään toimiin, jotka vaatisivat tuollaan Kiinan muurityyppistä eristettyä rakennetta. On jo yrityksiä, jotka kykenevät tarjoamaan palvelua. tämme rajoita ketään Äh, jos me sanomme, että kiellämme killasmuurit. Nämä, tämä osaston isolointi on äärimmäisen vaikeaa toteuttaa ja tuota näyttää, että informaatio ei olisi kulkenut suunnasta toiseen. Että me haluamme, että mahdollisimman moni ryhmä tarjoaa palveluita. Tämä ei vähennä asiantuntemusta, koska rahoitusyrityksiä on ja yritykset voivat auditoida eri asioita ja tehdä sisäisiä ja ulkoisia tarkastuksia ja löydä tasapaino. People can look carefully at the compromise I've, I've word. Olen pyrkinyt äh, yhdistämään monta erilaista näkemystä yhtenäiseksi tekstiksi. Toivottavasti tämä ei ole mikään valiokunnan suunnittelema hevonen, josta tulisikin sitten kameli. Toivottavasti tämä on jotain, joka on vähän parempi kuin kameli. Kysymys, on kysymys siitäkin, mihin Ekonin, Ekon vastuu loppujen juuri alkaa. Meillä on selvästi johtava rooli rahoituslaitoksien ja myöskin säätelijöiden ja rahoituslaitosten suhteet ovat valiokuntamme aluetta. Otetaan huomioon, kuinka syvälle tarkistukset menevät. Me olemme menneet pitemmälle kuin mitä valiokuntamme toimivalta aja, antaa ajatella. Ja esittelee juurissa varmasti katsoo tarkkaan, kuinka pitkälle me menemme heidän toimivallan alueelle. Mutta nämä kaksi valiokuntaa ovat tehdä vahvaa työtä, jotka antavat oikealla äänensävyllä ohjeita komissiolle laatia lisää lainsäädäntöä odotan kuulla kommentteja niin seuraavan kahden päivän aikana, vaikka et ole varjoesittelijöitä, voitte lähettää kommentteja toimistollamme. Yritetään tarkastella perehtyä niihin. Pyrimme saman hyvään äänestyssuositukseen ensi viikkoa ajatellen. Kiitoksia äänestämme 9. toukokuuta, jurissa 24. toukokuuta ja nyt sitten tarkoituksena on viedä tämä täysistunut kesäkuussa. Kiitoksia kovasti tästä asiasta ja seuraavaksi toivotan tervetulleeksi EKPn varapuheenjohtajan. Tämä on viimeinen kohta EKPn vuosikertomus, joten pysykää vaan salissa. Right, thank you everybody um, and uh, welcome to Victor. Kiitoksia ja tervetuloa Victor Constancio. Hän on myös nähnyt minua ehkä liikaakin viime päivinä, mennäköjään. aina puhumme samoissa paikoissa yhdessä. Joka tapauksessa tänään olen iloinen voidessani toivottaa tervetulleeksi EKPn varapuheenjohtajan, jotta hän esittää esittelee EKPn vuosikertomuksen viime vuodelta 2010. Ja erikieliset kovakantiset versiot ovat nyt saatavilla tänään salissa. Te olette saaneet fyysisesti oman ja minulla on tässä oma opukseni. EKP raportoi 2010 vuoden rahapolitiikasta ja puhuu myös muista toimista EKPssä kuten keskuspankkioperaatiot, rahoitusvakaustoiminta ja niin edelleen. Ja tämän puheenvuoron jälkeen, jonka varapuheenjohtaja pitää, ihmiset voivat esittää kysymyksiä tästä johdannosta tämän jälkeen. Emme ole vielä nimenneet esittelijää EKPn vuosikertomuksesta. Tämä kuuluu tähän nimityspakettiin josta koordinaattorit keskustelevat kokouksessaan 10. toukokuuta Strasbourgissa. Joten käännyn ensin koordinaattoreihin, koska esitte, heidän puolensa, koska esittelee paikalla. Joten tervetuloa ja teillä on puheenvuoro. Uh, Madam Chair, honorable member. Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisat valiokunnan jäsenet. On suuri kunnia, ilo olla läsnä täällä ja esitellä EKPn vuosikertomus vuodelta 2010, joka tietenkin on ydinosa toimintaamme Euroopan parlamentin kanssa. Ensimmäistä kertaa olen täällä valiokunnassanne EKPn varapuheenjohtajana ja odotan tässä rikasta mielipiteen vaihtoa teidän kanssanne. Lyhyesti käyn läpi talous- ja rahoituskehityksen viimeisen vuoden aikana ja selitän rahapoliittisia päätöksiämme ja tulen tiivistämään tämänhetkistä arviointia makrotaloudellisista näkymistä pyydän, että te olette ymmärtäväisiä minun kommenttini tästä viimeisestä kohdasta, makrotaloudesta, tulevaisuuden kuvasta. Sitä ei pitäisi nähdä niin, että se antaisi mitään indikaattoria tulevasta rahapoliittisesta kannastamme, koska me olemme tällä, tässä kuvaiheessa, jossa hallinnon jäsenet eivät anna minkäänlaisia kommentteja tulevaisuudesta rahapolitiikassa. Lyhyesti käsittelen tämänhetkisiä finanssipoliittisia hankkeita euroalueella ja kysymyksiä liittyvät rahoitusvakaukseen ja sääntelyyn. Ennen loppua haluaisin käsitellä myös Euroopan talouden ohjausta ja hallintoa, ja erityisesti viittaan tämän valiokunnan tekemään mietintöön, joka hyväksyttiin äh, aikaisemmin, josta on otettu trilogikeskustelut rahapolitiikka 2010 ja tämän vuoden alussa edelleenkin toimi varsin monimutkaisissa haastavissa olosuhteissa yhä enemmän jännitteitä uusilla rahoitusalueilla. Toukokuussa 2010 syntyi ja tämä aiheutti uusia haasteita sille, mitä rahapolitiikkaa harjoitetaan. 2010 alku, alun jälkeen talouden elpyminen on lisääntynyt euroalueella. Pääasiassa tätä on johtanut vahva ulkoinen kysyntä. Samanaikaisesti kotimaan kysyntä on vahvistunut vertailuaikana erityisesti seuraten 4,2 pisteen laskua, niin BKT nousu oli 1,18 pistettä viime vuonna. Tulos oli paljon suotuisampi kuin voitiin odottaa vielä vuosi sitten. Kun katsotaan eteenpäin, niin odotamme, että euroalueen talous edelleenkin hyötyy täällä mainitsemasta elpymisestä maailmantaloudessa samanaikaisesti yksityisen sektorin ja kotimaisen kysynnän pitäisi vahvistaa taloudellista kasvua ja se hyötyy rahapolitiikasta kannanotoista ja raaka-aine markkinoista ja toimenpiteistä, joilla pyritään vahvistamaan rahoitusjärjestelmää. Neuvosto on arvioinut riskejä, jotka liittyvät näihin tulevaisuuden näkymiin ja niitä voidaan tasapainottaa suurin piirtein mitä tulee hintakehitykseen euroalueella, inflaatio on ollut ylöspäin menossa vuoden 2010 alusta lähtien. Se heijastelee erityisesti globaaleja hyödykehintoja, niiden hintojen nousua. 1,6 prosentilta. tämä no- inflaatio nousi viime vuonna edelleenkin on noussut tämän vuoden alkupuolella, saavuttanut 2,7 prosentin taso maaliskuussa ja viimeisimpien eurostat tietojen mukaisesti sen arvioidaan olevan 2,8 prosenttia huhtikuussa. Kotimaan hintapaineet ovat vielä melko vähäisiä, niin siltikin inflaatioriski on olemassa. Tämä liittyy erityisesti korkeampiin energiahintoihin, kun on odotettu tämän lisäksi, on tapahtunut epäsuoran verotuksen nousua ja hallinnolliset hinnat ovat myös nousseet. Tämä on ehkä suurempaa kuin on odotettu johtuen siitä, että tarvitaan budjettipolitiikan vahvistamista tulevina vuosina. Sitten tämänhetkinen elpyminen taloudessa toiminnassa voisi johtaa vahvempaan kuin odotettuun hintapaineeseen kotimaan tasolla, vaikkakin rahapoliittinen analyysimme antaa ymmärtää, että alla oleva pohja rahapoliittisessa laajentumisessa on vieläkin varsin maltillista ja kun ajatellaan keskiaikavälin tavoitteita, tavoitteita, inflaatio pysyy suhteellisen alhaisella tasolla, niin rahapolitiikka voi avustaa siinä, että voidaan ottaa huomioon muista johtuvista johtuvat, johtuvat hintapaineet. Näissä olosuhteissa neuvoston, neuvosto, EKP-neuvosto huhtikuun kokouksessaan päätti lisätä ohjauskorkoa 25 pisteellä sen jälkeen 0,25 kun sen jälkeen Work on ollut samalla tasolla melkein kaksi vuotta, erittäin historiallisen alhaisella tasolla. Tämä askel, sitä varoitettiin jo etukäteen, se, koska on tällaisia hintavakauteen liittyviä riskejä. Viimeinen hin, hintakehitys ei anna syytä po, laajapohjaiselle inflaatiopaineelle keskiaikavälillä – jotta se vaikuttaisi sekundaarisesti. Kuitenkin päätös muuttaa, nostaa korkoa vaikuttaa siihen, että voidaan pitää inflaatioodotukset euroalueella tiukasti ankkuroituna linjassa sen mukaan, mikä, mikä EKP-tarkoitus on. Halutaan pitää ne inflaatio lähellä 2 prosenttia keskiaikavälillä. Tällainen ankkurointi on ennakkoedellytys sille, että rahapolitiikka vaikuttaa myönteisesti talousen kasvuun. Historiallisesti korot ovat alhaisella tasolla edelleenkin, johtuen kautta maturiteettikentän. Entä sitten näin ollen rahapoliittinen on vieläkin tällaista työpaikkoja luovaa tukeva toiminta. Mitä tulee tämänhetkisiin taloudellisiin jännitteisiin, EK on pitänyt käytössä vielä näitä epätavallisia rahapoliittisia toimia käytössä tämän vuoden alkupuolellakin erityisesti likviditeetin antaminen kiinteällä korolla suurimmissa, suurimmissa osassa rahoitusoperaatioita. Tämän lisäksi toukokuussa 2010 EKP päätti aloittaa tällaisen osakemarkkinaohjelman, jotta voidaan ostaa yksityisen ja hallituksen joukkovelkokirjoja tukea näin rahapolitiikkaa. Liikutetta saadaan näistä ostoksista on ollut täysin neutralisoitua johtuen likviditeetti- ja absorboista operaatioista. Kaikki toimet, joihin on ryhdytty rahoituskriisin aikana, ovat tietenkin ää, väliaikaisia ja sitten palataan normaaliin, kun se on sopiva. Sitten mitä tulee finanssipolitiikkaan, budjettivajeisiin, velkataseeseen, Tämä liittyy tietysti vuosi 2008, 2009, 2010 euroalueen vaje suhteessa BKT vain korkealla tasolla vakaantui 6 prosentin, vaikkakin tämä kuilu vieläkin lisää nousi 28 prosenttiin. Jotkut maat kävivät läpi erittäin suuria budjettivajeita. Kun laajemmin ajatellaan, taloudellinen kriisi lisäsi budjettivajeita ja epätasapainotekijöitä, joita on rakennettu monien vuosien aikana jo ennen kriisiä. Erityisesti monet maat eivät onnistuneet soveltamaan kunnosta finanssipolitiikkaa hyvinä aikoina. Väliaikaiset tuloja käytettiin ja rahoitettiin näin pysyvää menopuolta. Jotkut maat eivät pystyneet saavuttamaan rakenteellisesti vahvaa budjettipolitiikkaa johtuen pitkästä vahvan kasvun ajasta. Mitä tulee instituutioiden puoleen, EUn finanssipoliittiset puitteet, joita on tarkistettu vuonna 2005, ne olivat kuitenkin liian heikot, eikä niitä toteutettu tarvittavan kurinalaisesti. Sitten kun ajatellaan suuria budjettivajeita ja investoijien luottamusta, joukkovelkakirjan korot nousivat drastisesti monissa euromaissa, niistä tuli varsin volatiileja viime vuoden aikana investoijien tahto tukea hallituksen rahoitustarpeita väheni. Kreikka ja Irlanti 2010 tarvitsivat rahoitustukea EUlta ja valuuttarahastolta. Ja Portugali pyysi viime kuussa samanlaista apua. Kun katsotaan eteenpäin, on olennaisen tärkeää, että nämä kolme maata ryhtyvät ratkaiseviin uudistuksiin. Kreikan ja Irlanti täytyy täysin toteuttaa uudistusohjelmiaan ja Portugalin kohdalla ollaan juuri hy- on äärimmäisen tärkeää, että tämä sopeutusohjelma siellä hyväksytään yleisemmin ottaen. Kaikkien euroalueen hallituksen pitää saada aikaan konsolidaatiotavoitteensa 2011 vuonna seuraavana vuosina. Konsolidaatiotavoitteet täytyy liittää selkeisiin toimenpiteisiin aikarajat korjata liiallista budjettivajetta. Niitä pitää, näitä sääntöjä pitää noudastaa. Viro ja Luxemburg ovat ainoat euroalueen maat, jotka tällä hetkellä eivät ole syyllistyneet liialliseen vajeeseen. Kun ajatellaan erittäin suurta, suurta menopuolta euroalueella konsolidaatiosuunnitelmissa täytyy keskittyä sieltä vahvistetaan julkistalouden kestävyyttä. Se on aivan olennaisen tärkeää, koska tämä vähentää ö, korkotasoja näin. Voidaan varmistaa vahva terveellinen kasvu. Pitää harjoittaa kunnollista talouspolitiikkaa erityisesti hyvinä taloudellisina aikoina. Sitten käännyn näihin kysymyksiin pian. Seuraavaksi haluaisin lyhyesti käsitellä rahoitusvakauskysymyksiä. 2011 Euroopan järjestelmäriskikomitea samoin kuin kolme eurooppalaista valvontaviranomaista luotiin, kun asia valmisteltiin ensin 2010. Nyt ne ovat aloittaneet sujuvasti toimintansa. Riskijärjestelmäkomitea toimii täysin sen eh, neuvosto on jo, tai johtokunta on jo tavannut. Ja EKP se on tehtäväkseen valvoa ja antaa analyyttista ja hallinnollista tukea näille elimille. Näin ollen EKP tekee kaikkensa, jotta tehostaa kykyjään ja välineitään, jotta voidaan harjoittaa riskianalyysejä. Basel 3 puitteiden mukaisesti EKP täysin tukee komission työtä pääomavaatimusdirektiivin suhteen. Komission ehdotus, joka pitäisi olla aikaan tänä vuonna, tämä on antaisi parlamentille ja neuvostolle riittävästi aikaa saada uudet puitteet käyttöön tämän vuoden loppuun mennessä. EKPn vuosikertomus korottaa sitä, että EKPn e aloite koskien kriisinratkaisujärjestelmää – niin EU selkeästikin tarvitsee parempia välineitä, joissa on kunnolliset mahdollisuudet toimia ongelmiin pankkisektorilla. Kansalliset järjestelmät pitäisi ottaa analyysin alle mahdollisimman pitkälti ja pyrkiä saamaan aikaan parempaa kohdata jäsenvaltioiden välillä, mitä tulee kriisitilanteisiin. EKP jakaa tällaisen yleisen poliittisen tavoitteen eurooppalaisesta järjestelmästä, jotta olisi puitteet sille, jossa rahoituslaitokset voivat tehdä konkurssinkin tavallaan, vaikka samalla voidaan varmistaa EUn rahoitusjärjestelmän vakaus kokonaisuutenaan ja minimoida julkisia kustannuksia ja häiriötilanteita. Uskottavat pelastustoimet, jotka kurinalaistavat suuria rahoituslaitoksia aivan erityisesti, sillä on suurta merkitystä tässä yhteydessä se, että perustetaan kansallisten pelastusrahastojen verkosto, jossa voisi olla keski- ja pitkällä aikavälillä myös tällainen eurooppalainen kriisiselvitys Se on tietysti erityisen tärkeää. EKP aktiivisesti antaa panoksensa kun keskustellaan asiasta G20, aikaan sellaiset mekanismit, jotka vähennetään systeemistä riskejä, joka syntyy globaalista merkittävistä rahoituslaitoksista. Mitä tulee uuteen stressitestikierrokseen, johon ryhdytään pankkiviranomaisen valvonnassa, niin nyt näistä pyritään saamaan aikaan tarpeeksi tiukkaa testata, mutta uskottavia on tärkeää vähentää epävarmuutta markkinoilla ja parantaa terveydentilaa pankeissa Euroopassa. Mainitsin vain joitakin piirteitä, jotka liittyvät tähän. Talousta puolta vahvistetaan enemmän kuin aikaisemmin tämän lisäksi pankkiviranomainen on tehostanut taseanalyysejä. Tässä ei puhuta pelkästään ensisijaisesta pääomasta, niin kuin aikaisemmin sitten tiukempaa vertailua harjoitetaan. Otan huomioon tulokset, sitten jäsenvaltiot ovat sitoutuneet erityisen kunnianhimoisiin strategioihin ja pyrkivät, voivat näin vahvistaa mahdollisia heikkoja rahoituslaitoksia. Siksi on erittäin tärkeää, että on kunnolliset valmiussuunnitelmat niille pankeille, jotka eivät läpäise testejä. Tämä on tila, tätä tilausta pitää käyttää Euroopassa hyväksi, jotta todellakin voidaan lähteä liikkeelle uskottavasti ja voidaan, voidaan uudelleen pääomittaa pankkeja Euroopassa kokonaisuutenaan. Sitten lopuksi haluaisin onnitella teidän valiokuntaanne sen hiljattaista roolista talousen hallinnon paketissa EK-valiokunta on tärkeän askeleen kohti kipeästi tarvittua talous- ja äh, budjettipolitiikan valvontaa EU-ssa ja koko euroalueella. Aivan erityisesti olen erittäin tyytyväinen siitä seikasta, että on tehostettu automatismeja järjestelmässä ja otettu huomioon tällainen käänteinen määräenemmistöäänestys. äänestys. Jos jäsenvaltiot rikkovat sääntöjä, niin näitä hanketta pitää tarkistaa. Komission roolin vahvistaminen on tärkeää. Tästä on ehdotettu ja se on varsin tervetullutta. Lisäksi poliittiset toimet, joita te ehdotatte, ovat välttämättömiä, jotta voidaan vaalia sitä, että noudatetaan valvontajärjestelmän sääntöjä ja ryhdytään nopeammin rahoituksellisiin sanktioihin. Tämä kulkee aivan samaan suuntaan. Me samoissa puitteissa tuemme selkeää eroa jäsenvaltioiden välillä, jotka kuuluvat euroalueeseen tai eivät. Se, että pyritään välttämään kielteisiä epätasapainotekijöitä, tässä pitää olla vaativaisempia, mitä tulee euroalueen maihin. Tämä tyyppisen erot pitäisi käyttää kunnolla hyväksi uutta artiklaa 136 perussopimuksessa, jotta sitä pitää soveltaa eri alueilla oppien asianmukaisesti tästä kriisistä ja pyrkiä tehostamaan rahaunionin toiminta, mitä tulee jäsenvaltioihin. Kasvu- ja, vakautuks, kasvu- ja vas, vakaus- ja kasvusopimuksen. Tätä pyritään tehostamaan euroalueella ja on ehdotettu erilaisia konkreettisia lakisääteisiä toimia. Rahoitussanktiot, jos on manipuloitu tietoja, tämä on varsin tervetullutta. Samoin toimielin kysymykset, jotka liittyvät asianmukaiseen tarkkaan tilastotietoon. Sitten on joitakin kohtia valiokunnan kannassa, joiden kohdalla olemme hiukan eri linjoilla aivan erityisesti. Vakaus- ja kasvusopimusta ei pitäisi vahvistaa niin, että lisätään poikkeusmahdollisuuksia tärkeissä kysymyksissä, kuten suhdannekehitys, julkiset hallinnat, valtion tukikysymykset rahoitussektorille, jotka voidaan sitten kumota kun arvioidaan velkakriteerejä. Tämä voisi luoda lisää tilaa äh, harkinnanvaraisille päätöksille vielä enemmän ja avaisi ehkä oven löysälle finanssipolitiikalle aikana, jolloin kuitenkin kipeästi budjettikuria tarvitaan. Mitä tulee makrotaloudelliseen valvontaan, usein olemme korostaneet sitä, että jotta oltaisiin tuloksellisia tehokkaita, sillä pitäisi olla selkeä kohde, tiettyjen indikaattoreiden kohden, jossa pidetään makrotalous kurissa. Tämä menettelytapa on kohdentu erityisesti makrotaloudellisiin epätasaustekijöihin, nimittäin pysyviin vääristymiin jatkuvalla pohjalla ja epätasapainotekijät, jotka uhkaavat kunnollista rahaunionin toimintaa. Ei ole kyse siitä, että saavutetaan pelkkää kasvupotentiaalia. Se on tietenkin toivottavaa ja se on tietysti tavoitteena. EU 2020-strategiassa. Tämä ei tarkoita sitä, etten ymmärrä, että tarvitaan koordinointia kaikkien talouspolitiikan osien välillä Euroopan ohjausjakson alaisuudessa. Kaiken kaikkiaan teidän valiokuntanne hyväksyvä mietintö on hyvä panos trilogissa, joka on tulossa ja toivon, että tämä voidaan viedä loppuun onnistuneesti niin, että taloushallinto- ja ohjauspaketti voidaan hyväksyä ja ottaa käytäntöön mahdollisimman nopeasti. Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet, mitä on opittu rahoituskriisistä Euroopassa? Näin on. Me olemme ainakin alkaneet monenlaisiin rahoituspoliittisiin uudistuksiin. Viime vuonna keskityttiin euroalueeseen ja kriisi korosti valtion velkaongelma ja miten se vaikuttaa rahoitussektoriin, koska ne edustavat kahta kriisin, kriisikolikon molempia puolia. Tämä voi vaikuttaa haitallisesti julkistalouteen, kun taas tehokas finanssipolitiikan makro eh, tasapaino, epätasapaino voi vaikuttaa kielteisesti rahoitussektoriin. Kun ratkaistaan molemmat ongelmat, näin saadaan euroalue kestävän kasvun raiteille ja voimme jättää tämän kriisin jälkeen taaksepäin. Tässä tarvitaan sitä, että tehokkaasti noudatetaan hallitus, taloudellista ohjausta, että voidaan varmistaa budjettikuri, kilpailu, kasvu, saadaan aikaan pysyvä eurooppalainen rahoitusväline ja voimme varmistaa myös rahoitusvalvontajärjestelmän toteutumisen. Kaikissa näissä kysymyksissä Euroopan parlamentti ja EKP ovat yhteisissä tehtävissä, ja niillä on samanlaiset arvot, ja olen varma, että jatkossakin teemme yhteistyötä, jotta varmistamme sen, että EU-ssa ja euroalueella onnistutaan. Kiitoksia huomiostanne. Paljon kiitoksia. Aika on vain 25 minuuttia. Minä täytyy lähteä jämtisti. Minä täytyy mennä muualle. Käyn läpi koordinaattorit, kuten sanoin. Lisäpohjasta meillä on... Marta and Elisa Ferreira. Is there anybody... joku muu vielä puheenvuoron? Koska lista täytyy vetää kiinni. Jean-Paul. Kiitos, rouva puheenjohtaja herra puheenjohtaja. Kiitos kertomuksesta. Joo, saarsin tekstiä hyvin, enkä mitenkään epäile, että käännös olisi ollut uh, täsmällinen. Sä vaikutelman, että olette pikemminkin optimistinen. Esittäisikin kaksi kysymystä teiltä. Mitä tapahtuu EKPn epätavanomaisille toisille, joita, joilla on tuota euroaluetta, ja mitä pitää ajatella niistä huhuista, jotka liittyvät mahdollisesta Kreikan velan uudelleenjärjestelystä. Otetaan nämä yksittäin. Katsotaan, miten käy. Well, um, it's always very... No, on aina hyvin vaikea määritellä oikea sävy puheeseen, jotta tilintarkastajat voivat sitten päätellä siitä, onko se optimistinen vai pessimistinen. Kaikki me tietenkin tiedämme, että tilanne on erittäin vakava. Meidän täytyy vain katsastella valtion velan ja, ja ymmärtää, että me olemme nyt tässä vaiheessa tasolla, joka on korkeampi kuin viime toukokuussa. Ja tämä tarkoittaa, että menettelyt tähän mennessä mm, jäsenvaltiot ja Eurooppa ovat ryhtyneet, eivät ole vielä vakuuttaneet markkinoita siitä, että nämä toimenpiteet ovat riittäviä, jotta jotta näiden maiden velkaongelmat voitaisiin ratkaista. Ja tämä on tietenkin erittäin vakavaa, koska erittäin rohkeita päätöksiä on jo tehty ja voidaan olla yllättyneitä siitä, että nämä rohkeat ratkaisut eivät oikein olleet tekijä esimerkiksi luottoluotoslaitosten päätöksissä. Tietenkin rahoituslaitosten päätökset tukea suurin summin tarkoittaa sitä, että luottoriski on alentunut Euroopassa äh, tämän rahoitusavun seurauksena, mutta tämä ei näkynyt äh, luottoluokituksissa. Päinvastoin näimme, että heti näiden ohjelmien äh, julkistamisen jälkeen tai sen jälkeen, kun ohjelmia on vaadittu, niin luottoluokitusta on alennettu. Joten kriisi on vielä joukossamme tuo kriisin elementti, se ei ole vielä kadonnut ja se on erittäin vakava kysymys tällä hetkellä. Toimenpiteet, joihin ryhdyimme viime vuonna, mitä on käytetty sen jälkeen vähän väliä ja kokonaissumma on nyt noin 12 prosenttia kokonaislikviditeetistä ja ne on vakautettu, mutta tämän suuruisiin summiin päästään. Emmekä me ole käyttäneet tätä ohjelmaa nyt vähän aikaan. Joten ohjelmaa ei ole poistettu kokonaan, mutta sitä ei ole käytetty. Tämän voin sanoa tästä mahdollista exitistä. Tämä on tietenkin väliaikainen menettely ja me pidämme kiinni siitä. Yksi syistä sille, miksi emme ole sitä käyttäneet, on tietenkin se, että osa spreadien leviämisestä, lisääntymisestä on syynä, on johtunut kaikista niistä äm, huhuista. Ja vaikka monet mukana olevat hallitukset ovat nämä huhut pyörtäneet, niin silti nämä huhut jatkuvat. Ja on useita rahoituslaitoksia ja henkilöitä, jotka pitävät yllä näitä huhuja. Jotkut näistä hyötyisivät siitä, jos uudelleenjärjestelyjä syntyisi euroalueella. Ja siksi on hyvin vaikea torjua näitä viimeaikaisempia kehityssuuntauksia. Myöskin eh, nämä eh, herkemmät maat ovat mukana ohjelmissa, ovat pyytäneet tällaisia ohjelmia, kuten esimerkiksi Portugalia. Tämä siis selittää sitä, miksi olemme, eh, emme ole käyttäneet ohjelmaa. Sitten velkaa järjestelyistä tiedätte, mikä meidän kantamme on. Meidän kantamme on se, että meillä on ohjelmia, ne on suunniteltu yhdessä IMFn kanssa. Ne ovat olemassa, niitä pitäisi eh, soveltaa ja niiden sääntöjä noudattaa. Kaikki ne niiden uudistuksinen, joita eh, ajan myötä tehdään, eivät nämä tietenkään ole kiveen kirjattuja, mutta ohjelmat ovat olemassa. Meidän pitäisi pitää kiinni näistä ohjelmista eikä luoda sellaista ajatusta, että eh, jo etukäteen sanotaan, että nämä ohjelmat eivät toimi. Thank you. Uh, the next call. Kiitos. Seuraava koordinaattori. Okei. Okay. Se... Thank you, Madam Chair. I'll be very brief, I hope. But you referred to... Kiitos. Viittasit tähän alasajarahastoon ja, ja yksi kysymykseni tällä Euroopan vakauslautakunnan edustajalle oli kysymys, että jos, jos pistetään tällainen iso rahapotti pystyy minkälaisia riskejä se liittyy. Oletteko te sitä mieltä, että pääoma on riittävästi luoda tällainen etukäteen ra- rahoitettu alasajarahasto? Juuri tästä puhuttua, niin pantikriisistä sanoin, puhuin vähän varoittaen. että tekijät täytyy ottaa huomioon, jotta voitaisiin tasoittaa sektorin taakattava pitäisi suunnata äh, hyödyllisellä tavalla. Ja meidän lausuntomme näistä rahastoista on, että useimmat maksut, joita kerätään useammassa jäsenmaassa, ne pitäisi uudelleen suunnata, jotta luotaisiin ex ante rahoitusta tällaisille ää, äh, kri, kriisinhallintarahastoille, jotka meistä ovat välttämättömiä, jotta luotaisiin kattava kehikko verkko, jonka me tarvitsemme rahoitus- ja pankkikriisien hallitsemiseksi Euroopassa. Koska kriisinhallinta ja rahoituslaitosten pelastaminen on erittäin tärkeä osa kriisinhallintaa, jota tällaisten pelastamisjärjestelmien luominen sinä täytyy vähentää tietysti moraalikatoa, vähentää tarttumavaikutuksia, suojella veromaksajia. Nämä ovat tärkeitä tekijöitä. Ja ex ante rahoitettujen pelastusrahastojen olemassaoleva on tärkeää tässä. Keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä, tämä on tietysti vain mielipiteemme, näiden rahastojen verkosto, joka luotaisiin komission ehdotuksen mukaan. No se hyväksytään. Tämä kansallisten pelastusrahastojen verkosto voisi sitten kehittää eurooppalaiseksi rahastoksi, joka kovasti auttaisi ratkaisemaan taakan ja on merkittävä ongelmaa, jos syntyy rajat ylittävien rahoituslaitosten kriisejä. Mielestäni tämä olisi hyvä tapa ratkaista tämä ongelma pysyvästi koska tämän ongelman olemassaolo on este. Tässä me eteenpäin tilanteessa, jossa meillä on valvontajärjestelmä, joka me haluamme valmistelujärjestelmän, joka ottaa enemmän eurooppalaisen kokonaistilanteen huomioon ja myöskin tämän läikynnän yhden maan tilanteesta toiseen. Kiitos. Sven. Well, thanks a lot for... <clears throat> Kiitoksia siitä, että kerrotte tästä pankin vuosikertomuksesta. Kiitän teitä myös siitä, että tulitte kokoukseemme. Mielestäni on erittäin tärkeää tutustua tähän vaikeaan työhön. En ole valmis, että haluaisin jakaa raskaan taakkaani tällä hetkellä. Minulla on kaksi kysymystä. Ensimmäinen. EKP ryhtyy aika tiukkoihin toimiin, jotta tarjoaisi pankeille, erityisesti euroalueella, likviditeettiä ja sen piti hyväksyä aika vahvoja vakuuksia takeeksi. Me olemme nähneet, miten sitten aika korkeita pidemmän aikavälin varantoja on syntynyt, mitä tulee vastuisiin kohde kaksi tileillä. Toiseksi EKP on puuttunut sekundäärisillä markkinoilla ostaen ja ryhtyen tiettyihin riskeihin ostaen tiettyjä tuotteita. Joten minä kysynkin sieltä, niin miten oikein otitte huomioon tämän riskin, johon ryhdytte, jos tarkastellaan sitä, miten markkinat arvioivat erilaisia arvoperintöjä, olette hyväksyneet vakuuksina tai joita ostitte sekundaarimarkkinoilta. Ja onko tehty jonkinlaista laskelmaa siitä, kuinka suuren riskin otitte ja kuinka tämä heijastuu tasessanne? Minä kysyn myös itseltäni, kun sivulla 233 tässä kertomuksessa te näytätte tällaista näytätte voittoa ja jopa mm, ottaen huomioon riskit, joihin ryhtyneet, olette jakaneet voittoa kansallisilla keskuspankeilla. Ja ihmettelenkin, tarkoittaako tämä voitonjako, tai so, sehän sopii tavallaan hyvin potentiaalisen riskin kanssa yhteen. Tämä oli ensimmäinen kysymys. Toinen kysymys, niin kuin te selititte, te laskitte ohjauskorkoa varsin huomattavasti kriisin aikana ja nyt sitten ensimmäistä kertaa pyritte muuttamaan suuntaa. Samalla selititte senkin, että tällä hetkellä ei ole mitään merkkejä ydininflaation noususta, mutta meillä on kuitenkin tiedossa veron nostot, energiahinnan nousut, muiden materiaalien no, no, hintojen nousu. Jos silti lisäätte korkoa ja se tietysti aiheuttaa lisähankaluuksia heikommille osapuolille euroalueella, vaikkakin samanaikaisesti se on välttämätöntä ajatellen jotakin muita euroalueen maita, Eikö tämä sitten kuitenkin kyseenalaista määritelmää inflaatiosta, jota pääsessä käytätte? Ja eikö teidän pitäisi myös ottaa mukaan järjestelmällisemmin kysymys ö, omaisuuserien inflaatiosta, kun arvioitte inflaatiopaineita? Okay, thank you. Uh... Kiitos kysymyksistä. Ensimmäinen kysymys liittyy riskeihin. Riskit ovat relevantimpia arvopaperimarkkinan puitteissa. Ja ne ovat arvotaan 77 miljardia ja sitten katsot katettujen obligaatioiden ohjelma 60 miljardia. Ja katettujen obligaatioiden tapauksessa kyseessä ovat sekä varallisuusesineet, asetit, jotka ovat näitä obligaatioiden vakuutena, että pankit, jotka ovat liikkeelle laskeneet niitä. Ja mitä tulee S&Phen, Ja siinä on pitkä maturiteetti. Meillä on ohjelmia jollekin maille, jotka ovat mukana tässä. Ja silloin me luotamme tietysti ohjelmien onnistuneeseen läpivientiin, joka mahdollistaa sen, että nämä arvopaperit maksetaan. Muistetaan, tänä mä asettiin sekundaarimarkkinoille jo merkittävällä alennuksella. Mä menee tää alle nimellisarvon. Received a lot of interest payments. Ja, ja saamme myöskin sitten korkotulot näistä arvopäiväristä, jotka näemme tilinpäätöksistä. Ja tämä on Ja tämä on 100 miljoonia euroja. Ja tämän lisäksi me ostimme siis sekundaarimarkkinoilta diskontoituilla arvoilla ja sitten me saamme korkotuloja. Sen lisäksi olemme myöskin lisänneet meidän luottotappiavarauksia. Ei ainoastaan niin, että EKPn pääomitus tuplattiin, vaan me täytimme paljon viime vuoden vo- suurin osa viime vuoden voitoista luottotappiavarauksen lisäämiseksi yli 5 miljardin euroa. Uh, ja tämä merkittävä lisäys suojaa tulevilta riskeiltä. Tuo ja pääoman kaksinkertaistaminen mielestämme ottaa nuo riskit huomioon. Ja voittaa, mutta vähän, koska suurin osa voitoista käytettiin EKP-luottotappioiden kas- varauksien kasvattamiseen. Ja mitä puhuitte tästä kuoreinflaatiosta ja inflaatioasteen eroista euroalueella. Tiedätte, että sopimus tekee selväksi eurojärjestelmän päämandaattimme. Meidän täytyy täyttää mandaatti ja kunnioittaa perussopimuksia ottamalla huomioon euroalueen inflaation keskiarvo. Tämä on väistämätöntä. Tätä tapahtuu kaikissa rahaliitossa maailman laajuisesti. Korinflaatio on yhä matala, pikkasen yli prosentin. Jos jätetään energia ja jalostetut elintarvikkeet. Mutta tämä inflaatioaste ei ole meidän rahapolitiikkamme tavoitearvo. Tiedämme, että Yhdysvalloissa käytetään tätä käsitettä. Tuntunut toisen merkki voidaan asettaa, että ekonomisesti että Yhdysvalloissa korinflaatio on hyvä johtava äh, indikaattori inflaatioasteesta Yhdysvalloissa, mutta tämä ei päde euroalueella samalla tavalla. Joten ei olisi suositeltavaa ottaa tätä rahapolitiikan keskustavoitteeksi, kun inflaatioaste kasvaa. Ja tästä flash-estimaattia 2,8 huhtikuulle me tiedämme, että toisen kierroksen vaikutusten riski kasvaa. Ja meidän täytyy arvioida myöskin headline-inflaatiovaikutuksia, jotta me vaka- vakiinnuttaisimme, stabiloisimme inflaatio-odotukset. Historiallisesti inflaatio aste on yhä hyvin alhaalla. Ja kuten puheenjohtaja Trichet sanoi lehdistötilaisuudessa, kun me nostimme ohjauskorkoon 0,25 prosentilla. Emme ole mitenkään rynnänneet lisäkorotusten sarjaan. Meillä on vain pari minuuttia, seitsemän minuuttia, joten välttää kaksi seuraavaa yhdessä. Anni. Thank you very much. Kiitoksia. Sharon, kiitoksia herra Laisen teidän valaisevasta puheenvuorosta. Minulla on kaksi lyhyttä kysymystä. Yksi liittyy siihen, mitä Jean-Paul kysyi Kreikan velkajärjestelystä ja olen kiitollinen teidän vastauksestani. siihen liittyen. Te sanoitte, että äh, nämä huhut on torjuttu, mutta ne pysyvät yllä, koska jotkut piirit hyötyvät valtaisasti näistä huhuista, joten kysymys kuuluu, eikö ole mitään, mitä voimme tehdä, koska Äh, ei ole pelkästään niin, että huut jatkuvat, vaan se tosiseikka, että nämä huut jatkuvat, äh, vie pohjaa siltä suurelta ponnistukselta, jota maa ja sen kansa tekee, jotta äh, valtion rahoitus saataisiin taas kuntoon. Ja toinen kysymys, joka liittyy, liittyy EKPn korkoon ja jotain kritiikkiä on esitetty liittyen tähän päätökseen, koska elpyminen on vielä hyvin haurasta. Joistain piireistä on tullut se kanta, että tämä päätös saattaisi vaarantaa elpymisen ja myöskin tämä päätös nostaa ohjauskorkoa, mikä tekee rahasta taas kalliimpaa, monimutkaistaa niiden maiden yritykset, joilla on talousvaikeuksia, tervehdyttää julkista sektoriaan. Kiitoksia. Obrigada pela sua presença e também muito... Paljon kiitoksia siitä, että olette täällä ja haluan kiittää myös Euroopan keskuspankkia. interventiostaan kriisin aikana. Meillä on kaksi kysymystä Ensinnäkin Kreikan tilanne. Kuten on sanottu, se tilanne pahenee interventiosta huolimatta. Minun kysymykseni on, kaikki viittaa siihen, että tämä tilanteen heikkeneminen liittyy kansainvälisiin markkinaoperaattoreihin, jotka etelevät, että keskipitkällä aikavälillä kasvu prospektit ovat isommat kuin lyhyen aikavälin vakauttamistoimenpiteet. Jos ajatellaan Troikkaa, Euroopan keskuspankkia ja, ja vakatarastaa yhdessä, niin ne nopeasti liitettiin ajatuksen siitä, että valtio menee, ei suoriudu veloistaan. Ja sitten nämä ovat hallitusten välisiä interventioita, eivätkä eurooppalaisia. teen tätä taustaa vasten miten, te, miten EKP ottaa Kreikan läksiä huomioon? liittyen Portugalin kriisiin ja siihen taloushallintopakettiin. Ja sitten toinen kysymys. Pankkien stressitesteissä. Miten te ja EKP ajattelee, että eurooppalaisten pankkien valtion val... omistama valkino, tievalkaa pitäisi arvioida? ask Jean-Paul to come here because... Nyt minun täytyy lähteä pyytäisiin Jean-Paulia puheenjohtajaksi. Minun täytyy mennä tapaamaan Unkaria puheenjohtajamaana. Pyydän anteeksi. Ja anna tehtävät Jean-Paulille. Oh yes, uh, the floor is mine. Right. Uh, on the restructuring and the rumors and the... Tulee velkasaneroushuhuihin ja mikä se ongelmia ne aiheuttavat ja mitä voidaan sitten tehdä. Niin. Tässä vaiheessa, mitä nyt oikeastaan voidaan tehdä, on yrittää vahvistaa kuvaa ohjelman uskottavuudesta, johon jota on alettu soveltaa, ottaa käyttöön Kreikassa. On ollut huomattavia rakenteellisia uudistuksia ja sopetuksia maassa, mutta samalla tiettyjä luisumiakin on tapahtunut erityisesti johtuen siitä, että tulot ovat vähentyneet valtiossa ja nyt sitten ohjelma täytyy uudestaan panna kunnolla käyntiin, jotta otetaan tämäkin huomioon. Sitten toiseksi, mitä Kreikan hallitus on ilmoittanut koskien huomattavia, rohkeita yksityistämisohjelmia. Tämä pitää nyt toteuttaa käytännössä ja markkinoita täytyy vakuuttaa siitä, että tämä ohjelma toteutetaan käytännössä kurinalaisesti, koska tämä saattaisi tietysti vaikuttaa huomattavallakin tavalla ja vähentää velkasuhdetta Kreikassa. Ja tämä seikka yksistään voisi ja sen pitäisi ja se vaikuttaakin huomattavasti arvioihin, joita kuka tahansa voi tehdä siitä, pystyykö sopeutusohjelma Kreikassa onnistumaan. Ja tietysti me tiedämme, että tämä sopeutustyö tai sen pitää jatkua vielä jonkin aikaa, koska ei tätä voida tehdä puolustusta kahdessa vuodessa. Ja Kreikka ei ole vielä saavuttanut tästä primääriä ylijäämää ja on erittäin tärkeää, että keskiaikavälin näkymät huomioon ottaen Kreikan hallitus tulee esittelemään vakuuttavia suunnitelmia ja osoittaa, että valtion talous kehittyy toivottuun suuntaan että kohti ylijäämää. Nämä, nämä ovat kaikki tärkeitä tekijöitä. Tietysti erittäin tärkeää on myös todella voida pystyä sammuttamaan nämä huhut, joita pyörii tämän kaiken ympärillä, vaikka se tämä on äärimmäisen vaikeaa. Mehän kaikki tiedämme, että tavallaan Tämä alkoi viime lokakuussa. Ja se voidaan nähdä markkinaindikaattoreista tämän jälkeen. Kaikki nousi ylöspäin. Ja koska jonkun aikaa kuitenkin oli sellainenkin tulkinta vallalla, että eurooppalaiset ohjelmat vaatisivat alkuvaiheessa yksityissektorin mukaan. Tämästä selvennettiin 28. marraskuuta Ecofinissa ja sitä vielä tuki Eurooppa-neuvosto 16. joulukuuta kokouksessaan, mutta kuitenkin henki ei tavallaan koskaan palannut tähän pulloon. Ja me olemme sitten kärsineet tämän tuloksen. Usko ohjelman uskottavuuden kehittäminen ja yksityistämisohjelmat ovat nyt ne välineet, jotka on käytössä ja näin voidaan sitten kääntää ja parantaa tilannetta. Mitä tulee korkojen nousuun ja seuraamuksiin, joita korostitte puheenvuoroissanne, niin kuten minä sanoin, voimme tehdä päätöksiä perustuen vain keskiarvoon. Ja tämä johtaa minut täydentämään vastaustani teille, koska silloin huomasi tätäkin optimismia puheenvuorossa johtuu siitä, että todellisuudessa tämä tilanne, kriisitilanne, joka vaikuttaa joissakin jäsenvaltioissa, niin se ei ole kuitenkaan kun on kuitenkaan sammuttanut elpymistä koko euroalueella. On olemassa globaalia kansainvälistä elpymistä, ei mitään valtavaa, melko maltillista vaatimatonta, mutta se kuitenkin on ja se jatkuu sama kehitys. Ja euroalue kokonaisuutena kasvu siellä oli viime vuonna korkeampi kuin odotettiinkaan. Ja sama trendi jatkuu. Tässä mielessä me voimme nähdä, että kriisielementit, jotka ovat olemassa, jotka ovat varsin vakavia, ne eivät ole kuitenkaan saaneet keskiarvo elpymistä raiteltaan euroalueessa. Tämä on siis se tärkeä tekijä. Se tukee meidän harjoittamme politiikkaa silloin, kun inflaatio on nousemassa niin kuin se nyt on. Ja tämä ehkä on tämä optimistinen osuus arviossani. En halua mitenkään vähentää, hälventää huolta kriisielementeistä, joita löytyy euroalueelta. Sitten Rova Ferreiran kysymykseen. Aina on erittäin hankala kertoa, kun on kyse sopeutusohjelmasta, miten löydetään oikea tasapaino, sen, että ta- sammutetaan kaikki taloudellinen toiminta ja olla liian ankaria. Ja tietysti on aina mahdollista tehdä virhe suuntaan tai toiseen, mutta tietysti voin kertoa sen, että Troika-instituutiot tarkastelevat tällaista asiaa huolellisesti. Tietysti ne voivat virheitä tehdä, kaikkihan virheitä tekevät, mutta asiaa kuitenkin tarkastellaan, se otetaan huomioon. Ja kun ohjelmia luodaan, kehitetään, laaditaan, niin yritetään saada sopiva tasapaino kahden tavoitteen välillä aikaan. Ja te olette jo nähneet, että Kreikan ja Irlannin ohjelmien kohdalta, jotka ovat jo toteutusvaiheessa, niin ohjelmien lopussa oli tehty tällainen e- arviointi myönteistä kasvusta johtuen juuri sopeutustoimista. Jotain, näitä toimia ei, ei, ei voitu välttää tässä tilanteessa. Tämä koskee tietysti myös Portugalin tapausta, ja me otamme huomioon tämän puolen asiassa. Mitä tulee stressitesteihin ja siihen, arvos, alennetaanko omaisuuserien arvoa, niin pidämme edelleenkin kiinni viime vuoden kannasta, kantamme stressitesteistä myös. Nimittäin ei olisi oikein, että viranomaiset määrittelisivät sen, minkälaisia arvonalennuksia toteutettaisiin pankkien taseissa ja tietysti tämä olisi ristiriitaista suhteessa meidän kantaamme siitä, että ohjelmat loppujen lopuksi kyllä onnistuvat ja ne toteutuvat, eivätkä ne johda velan uudelleenjärjestelyyn tai velkasanaraukseen, mutta samalla me olemme antaneet markkinoille kaiken tarvittavan välttämättömän tiedon analyysin tekijöille ja muille, jotta voit helposti tehdä nämä laskelmat. Ja tämä on vieläkin enemmän totta tällä kertaa näissä stressitesteissä, koska eh, pankkipankilta ilmoitetaan koko tilanne, mutta myös rakenne näissä eh, vastuussa otetaan huomioon. Tämä vielä enemmän helpottaa laskelmien tekemistä ja kun arvioidaan näiden stressitestien vaikutusta. Kiitos puheenjohtaja ja kiitän tulkkeja. Me olemme vähän ylittäneet mutta tässä täsmällisiä vastauksia. Eh, enkä voinut ystävältäni Elisalta estää samasta vastausta. Seuraava kokous on 9.5. maanantaina 19.20 Strasbourgissa. Hyvää iltaa ja kiitoksia.